Non, non, non, non, non. No. Bien, mes chers collègues, je vous propose... No niin, kollegat, eiköhän jatkaa valiokunnan kokousta. Ensinnäkin esitän pahoitteluni. Hyvät valiokunnan jäsenet, me jouduimme aamupäivällä kokoustamaan pidempään kuin ajattelimme koordinaattoreiden kanssa, koska meillä on yksi tekninen ongelma joka on putkahtanut esille parlamentin lisätalousarvion kohdalla. Koordinaattoreiden kanssa mietimme ratkaisua tähän tekniseen ongelmaan. Me puhumme siitä 11, kello 11 alkaen ja sitten kello 11 me myös äänestämme. Nimittäin Tämä asiakirja tulee vielä lisäksi uusine tarkistuksineen, joita esittelijä meille hetken päästä esittelee. Mutta nyt meillä on vielä toinen äänestys toimitettavanamme. Me toimitamme äänestyksen nimittäin lausuntoluonnoksesta liittyen YUTP Aata koskeva vuotuisen kertomuksen vuodelta 2008. Tässä valmistelijana on Nadeja Neinski. Hän on tätä asiaa käsitellyt, mutta Guatteri kuitenkin on esittänyt tämän lausunnon. Hän teki sen eilen ja nyt hänen kanssaan me toimitamme äänestyksen. Jos olette kaikki valmiita, jos olette kaikki valmiita, niin noudatamme Neinskin lausuntoluonnokseen äänestysluettelua. Kohtaan yksi on tarkistus numero yksi Gualtieriltä. Äänet puolesta. Kiitos vastaan. Yksi, kaksi, kolme, neljä. Haha. Helka, sinulla on huono vaikutus. Tyhjää. Ei tyhjää enemmistö puolesta hyväksytty siis. Kohtaan kaksi, tarkistus kaksi, Wertmanilta. Esittelijä puolta, äänet puolesta. Kiitos vastaan. Yksi vastaan tyhjiä, ei tyhjiä ääniä. Robertman, onnittelut. Kohtaan kahdeksan, tarkistus kolme, Gualtierilta. Puolesta, kiitos ja vastaan. Yksi vastaan, tyhjää, ei tyhjää ääniä, enemmistö, eli hyväksytty kohtaan 9a uusi, tarkistus numero 4, Kualtierilta ja Bögeltä äänet puolestaan. Kiitos ja vastaan. Yksi, kaksi vastaan. Tyhjää, ei, tyhjääniä, ja hyväksytty enemmistöllä. Ja nyt äänestämme koko tarkistetusta lausuntoluonnoksesta äänet puolesta. Kiitos vastaan. Yksi vastaan, tyhjää. Yksi tyhjääni. Kiitos. Va- lausunto on hyväksytty. Kiitokset Gualtierille. No niin, ja sitten seuraavaksi kohta numero 19 esityslistallamme se liittyy tilanteeseen Haitissa maanjäristys tragedian jälkeen. Tehän tiedätte, että Euroopan komissio on joutunut tekemään hätäpäätöksiä. Tällä on totta kai rahoitusseuraamuksia. Jossain määrin komissiolla onkin mahdollisuus käyttää tämän tyyppisiä määrärahoja viime vuoden talousarviosta, tämän vuoden talousarviosta, mutta kun tiedämme, miten vakava tämä tragedia on, ja varsinkin seuraukset inhimillisesti, taloudellisesti, yhteiskunnallisesti, Euroopan unioni joutuu siis käyttämään varoja, suuriakin määriä varoja. Siksi on ollut tärkeää, että me olemme pystyneet kuulemaan herra Matsivirsiä, hän on kehityspääosaston pääjohtaja ja herra ja myös Ekon pääjohtajaa. Vielä toteaisin, että olen kutsunut myös Euroopan parlamentin muiden valiokuntien edustajia, varsinkin kehitysyhteistyövaliokunnasta ja ulkoisen valiokunnasta edustajia. He ovat myös tarkkaan seuranneet tätä ongelmaa. No niin, puheenvuoron ehkä voisin antaa ensimmäinen Helman viisille. Kiitos, että olette läsnä. Merci beaucoup, monsieur le président, et merci pour... Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin saamastani kutsusta tulla tänne tänään. Puhun nyt suhteellisen lyhyesti. Kerron teille vain yksinkertaisesti tilanteesta, jossa nyt ollaan, ja ensimmäisestä komission reaktiosta tilanteeseen. Haitin tilanteesta tiedätte, että komissio on ollut paikan päällä. Minä ja Peter Zangel vierailimme Haitilla viime viikolla. Vieron yhteydessä saimme hyvän kuvan tilanteesta ja tarkastelimme koordinaatiomahdollisuuksia muiden kumppaneiden kanssa. Lyhyesti sanottuna, tilanne, jonka havaitsimme paikan päällä, on katastrofaalinen, täysi katastrofi ja hyvin traaginen tilanne. Porto prince on miltei kokonaan tuhoutunut. Suuri määrä ihmisiä on joutunut pois kodestaan, lähtenyt pois kaupungista. Tilanne on äärimmäisen vaikea. Samaan aikaan täytyy todeta, että vaikka hyvin paljon mediassa ja lehdistössä tilannetta on esitelty, kyse on maasta, joka on säilyttänyt arvokkuutensa. port asukkaat ja haitilaiset ylipäänsäkin ovat osoittaneet, että ovat vahvoja. He ovat voineet arvokkaasti selviytyä tilanteesta. Talouselämä, sosiaalinen yhteiskunnallinen elämä alkaa pikkuhiljaa elpyä ja jälleenrakennusta aloitellaan, joten tässä ei pelkästään synkkiä kuvia, vaan myöskin hieman jo toivoa. Haitaan sitä pikkuhiljaa itse nousta jaloillaan, jaloilleen. Mediassa on hyvin paljon esitelty tilannetta ja jännitteitä, joita on syntynyt. Tietystikin, kun apua ei tule, ihmiset eivät saa vettä ja ruokaa, niin tietystikin ihmiset tästä hermostuvat, mutta toisaalta toimituksia on aloitettu nyt suhteellisen säännöllisiä. Haitilaiset jonottavat siellä saadakseen vettä tankkiautoista ja muuta apua joutuu niin ikään jonottamaan poliisi ja sotilaata ovat olleet varmistamassa tilannetta joissakin paikoin, joissa ongelmia on esiintynyt. Tässä hieman taustaa. Kyseessä on valtava trage- tragedia, mutta kaikkia sen osapuolia ei välttämättä ole riittävästi esitelty mediassa. Koordinoinnin tehokkuus, kun on kyse kansallisesta avusta, on äärimmäisen tärkeä seikka koska tämä tietystikin osa ratkaisua, humanitaarinen apu ja hätäapu, joka hoidetaan tehokkaasti ja tavoittaa ne, jotka apua tarvitsevat. Tämä kaikki täytyy hoitaa koordinoidusti, eikä ryhtyä tavanomaiseen kilpajuoksuun, niin kuin kriisin yhteydessä usein tapahtuu. Tätä täytyy välttyä. YK on toiminut paikan päällä päällimmäisenä Porto Bransissa toimitaan muidenkin yhte- kanssa amerikkalaiset ja kanadalaiset ovat paikalla niin ikään YK joukot varmistamassa sen, että tuki menee tehokkaasti perille. Pikkuhiljaa nyt ollaan siirtämässä YK voimakkaampaan koordinointiin. Tämä vastaa sen, että kaikki pystyvät osallistumaan tähän humanitaarisen avun antamiseen ja tavaran jakamiseen ja tästä siirrytään se pikkuhiljaa toiseen vaiheeseen, eli rakentaa leiriä näille kodestaan pois joutuneille ihmisille, koska tämä tilanne tulee siellä säilymään jonkin aikaa. Peter voi kertoa enemmän ehkä tästä humanitaarisesta puolesta, humanitaarisen avun puolesta. Mutta meidän täytyy voida keskustella myöskin Haitin hallituksen kanssa, että voidaan suunnitella jatkoa, jatkotoimia. julkisen sektorin täytyy maassa ottaa pikkuhiljaa itse ohjat käsiinsä esimerkiksi sen rakennuksesta Porto Princessa ja muuallakin haitessa. Hallinto, hallinnon täytyy jatkua ja jälleenrakennuksen täytyy alkaa pikkuhiljaa. Tässä on komission ensimmäiset reaktiot ja unen ensimmäiset reaktiot. Olemme keskittyneet lähinnä kolme tasolle. Ensimmäinen taso on hätäapu, humanitaarinen apu. Peter Zangle oli välittömästi paikalla korjaamassa tätä. Ja lisäksi tällä hetkelläkin pohditaan hätäavun antamista, joka ei ole humanitaarista apua. Komissiossa tästä on keskusteltu ja presidentti Prevalin ja pääministeri ja muidenkin kanssa on keskusteltu siitä, miten voidaan auttaa Haitin hallitusta ja valtiota ottamaan tai uudelleen ottamaan osaa osa julkisen hallinnon toimintaa ja miten palvelut saadaan toimitettua ihmisille. Kapasiteetin rakentaminen valtiollisella tasolla on osa tätä ensimmäistä hätäapuvaihetta. Se on kyse muusta kuin materiaalista avusta. Tältä pohjalta sitten jatketaan poliittinen sitoumus täytyy saada. Sadasta miljoonasta eurosta on komission puolella puhuttu. Tämä summa saataisiin hyvin nopeasti käyttöön paikan päällä. Ja juuri tähän näihin ongelmiin puututtaisiin tällä rahalla. Ja toinen taso on keskin pitkän aikavälin toiminta jälleenrakennossa. Jälleenrakennus täytyy saada kuntoon maaliskuussa järjestettävän avunantajakonferenssin yhteydessä. Se järjestetään Montrealissa. Tai, tai viime maanantaina kokoonnuttiin Montrealissa alustavasti. Ehkä tässä on kaksi vaihetta. 100 miljoonaa voidaan antaa välittömästi ja 200 miljoonaa sitten rakennukseen. Nämä ovat ne luvut, jotka nyt on alustavasti sidottu poliittisessa keskustelussa. Tietystikin tulemaan analysoimaan tilannetta jatkossakin ja myöskin sitä, miten tämä 100 miljoonaa kohdennetaan. tämä on kahdesta lähteestä. Ensimmäinen lähde näistä on tietystikin talousarvio, vakausväline, joka voidaan mobilisoida 20 miljoonaa euroa saadaan sieltä hätäavuksi. Ja toinen osa on Food Facility-väline, elintarvikeväline, joka voidaan ottaa käyttöön tässä hätäavun vaiheessa, kun on kyse muusta kuin humanitaarisesta avusta ja valtion kapasiteetin rakentamisesta. kymmenestä kehitysrahastosta ja yhdeksästä kehitysrahastostakin voidaan saada tukea Haitille. Ja myöskin eh, safety net, turvaverkosto, yhteiskunnan turvaverkosto, sen uudelleen pystyttäminen, joka nyt on murentunut. Tähän voidaan antaa 30 miljoonaa. Sitten kymmenes kehitysrahasto, 50 miljoonaa voidaan välittömästi vapauttaa sieltä yhdeksäs kehitysrahasto, joka on meneillään ja joka liittyy, tai jota voidaan käyttää tämän ongelman yhteydessä. Siinä voidaan peruskoulutusta tukea 5 miljoonalla ja 33 miljoonaa muuta rahaa. Tässä on, ovat ne rahat, joista nyt on päätetty, että tätä voidaan kohdentaa 100 miljoonaan yhteensä kyseessä ja 100 miljoonaa voidaan välittömästi saada maksetuksi. Tämä on jo meneillään tämän rahan maksatussuunnittelu. Lisäksi voidaan Haitin viranomaisten keskustella tarkemmin. Pienitinen tukikohdentaan keskustelut jatkuvat hallituksen kanssa. Heidän kanssaan tehdään yhteistyötä, jotta voidaan uudelleen paremmin kohdentaa nämä määrärahat. Sunnuntaina lähtee valtuuskunta, jos on kymmenen asia, asiantuntijan mukana keskustelemaan Haiti-viranomaisten kanssa jälleenrakentamisesta ja siellä myöskin pyritään paremmin koordinoimaan jäsenvaltioiden, jäsenvaltioiden työtä alueella. Nyt pyritään pikkuhiljaa ottamaan jälleenrakennusta ja valtion kapasiteetin rakent- pönkittämistä. Hallituksen täytyy keskittyä prioriteettipalveluihin, niihin, jotka ovat tärkeitä valtiolliset tehtäviä. Lopuksi vielä 100 miljoonaa jälleen, 200 miljoonaa jälleenrakennukseen, niin voidaan suunnata vielä uudelleen kymmenessä kehitysrahasto. Voidaan, sen varten voidaan kohdentaa jälleenrakentamiseen Haitilla. Keskusteluita tullaan käydään, käymään kumppaneiden kanssa ja päätöksiä tullaan tekemään voimassa olevan menettelyn kautta. Maakohtainen strategia ja alustavat suunnitelmat ovat tässä taustalla. Tässä jonkinlainen yleiskatsaus tilanteeseen näin johdannoksi ja kiitoksia paljon saamasta kutsusta edelleenkin. Kiitoksia, herra pääjohtaja, tästä selkeästä alustuksesta, herra Tsangla. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hiukan konkreettisempiin kysymyksiin, mitä siellä tapahtuu tällä hetkellä yleinen kuva tässä tulikin hyvin esitettyä. Äskeisessä puheenvuorossa on totta, että tilanne meidän kannaltamme katsottuna on rauhallinen, vakaa, mutta, kuiten, tai, mutta kuitenkin epävakaa. Esimerkkinä teillä on yli 250 000 on kodittomina Poro, Poro en nyt puhu muista kaupungeista tai luvut voidaan lisätä sitten vielä tähän. Sieltä nämä ihmiset tällä hetkellä ovat ulkona kadulla epämääräisissä teltoissa tai leireissä. He ovat täysin alttiina säälle. Nyt siellä on kuivaa Porobransissa, joten sikäli menee hyvin, mutta heti kun tulee sade, tilanne kyllä muuttuu välittömättä välittömästi katastrofaalisesti viittaan siihen, mitä äsken sanottiin, on aivan ratkaisevan tärkeää, että haitilaiset viranomaiset varsin nopeasti päättävät miten sijoitetaan äh, näitä ihmisiä, jotta tällainen humanitaarinen perhe tavallaan, jos näin voidaan sanoa, voi alkaa tehdä työnsä ja valmis pohtia, minkä tyyppisiä äh, minimiterveysvaatimuksia pitää pystyä täyttämään, minkä se teltoja rakennetaan. Aikaa kuluu, kello tikittää, siksi on tärkeää to- nopeasti toimia. Ja kuten te tiedätte, humanitaarisesti ajatellen Komission puolta olemme välittäneet 30 miljoonaa, tai olemme ottaneet käyttöön 30 miljoonaa euroa. Humanitaarisia standardeja ajatellen täällä te käsittelette varsin korkeita summia, mutta tämä, tämä koostuu kolmesta elementistä. Toisaalta on humanitaarinen ohjelma, joka on meneillään Haitin alueella. 20 miljoonaa 2009-2010 kaudella suurin piirtein, minkä takia tällainen haitiohjelma on olemassa. Haitti ei ole kärsinyt vain viime vuoden hirmumyrskyistä, jotka saivat aikaan myös tuhoa ja kodittomia ihmisiä syntyi siitäkin, mutta myös sen takia, että Haiti on heikko valtio, sillä on rakenteellisia ongelmia ollut ennenkin ja humanitaarisia ongelmia, jotka ovat varsin ankaria, joten lasten, lasten äh, hu, aliravitsemus, vesiongelmat. Näitä on ollut jo jonkin aikaa. Kahdeksan miljoonaa pyrkii tavallaan vakauttamaan humanitaarista tilannetta heti. Kun tämä maanjärjestys tapahtui, päätimme, mitä voimme antaa maksimissaan 3 miljoonaa 20, sama, yhdessä vuorokaudessa. Muutama esimerkki, mitä sitten näillä rahoilla teemme jota tästä tulee hiukan konkreettisempaa. Esimerkiksi olemme antaneet 300 miljoonaa, 300 miljoonaa Metsän järjestölle joka tällä rahalla sitten pyörittää tällaista leiri sairaala Poropränsin yliopiston sairaalan yhteydessä. Tämä on erittäin tärkeä panos ja he pystyvät näillä rahoilla hoitamaan noin 15 000 henkilöä. Sitten varsin rahallisesti pieni seikka, mutta muuten äärimmäisen tärkeä. Jonkun aikaa olemme tehneet työtä Telekom San Frontier kansalaisjärjestön kanssa. Se tekee siellä kahta erittäin tärkeää tehtävää, kun ajatellaan kokonaisuudessaan humanitaarista apua. He lentokentällä hoitavat internetyhteyksiä näin tätä kautta. Kaikki humanitaarisen avunantajat voivat olla yhteydessä, voivat kommunikoida meidän kaikkien kanssa. Sen toinen asia, he ovat asettaneet te- puhelimia kaupunkiin ja näin pelastautun voivat soittaa kolme minuutin ajan va- vai jollekin henkilö voivat kertoa tilanteesta ja perheensä tilanteesta. Nämä kaksi olennaista tekijää maksaa yli 60, siinä 60 000 euroa vain. Sitten toimimme myös väestönsuojelukysymyksissä, humanitaarisen avun kohdalla ja hoidamme vesihuoltoa, joka on äärimmäisen tärkeä kysymys tietenkin. Ehkä vielä yksi kommentti humanitaarisesta tilanteesta. Permettez-moi deux phrases d'explication. Mm. Tämä ilmassilta on oikeastaan aivan viimeinen resurssi, jos ei muuten voida saavuttaa ihmisiä. Jos tähän ei ole hyvin valmistauduttu, de gens qui sont blessés. kuin niin, ilmasta pudotetaan siis elintarvikkeita. Ei tietää aina mihin paketit tippuvat ja sitten se synnyttää kaaosta, kun ruvetaan tappelemaan siitä, mitä on pudonnut. Sitä ei nyt pidä kieltääkään, mutta todellakin tämä on se viho viimeinen keino. Ja ainakaan kaupunkialueella tällaista voidaan edes ajatella. Ei sovi ollenkaan. Ja niin kuin kollega äsken sanoi, mitä eriten nähdään Poro-Bransissa – perustoiminnan lisäksi kauppatoiminnan ihmiset jonottavat, odottavat kunnallisesti vuoroaan elintarvikkeiden jaossa. Tässä hiukan vielä budjettitaustaa, kuinka me käytämme 8 miljoonaa euroa, joka on EK-pääosaston budjetti, noin 80 prosenttia siitä menee suuriin kriiseihin, Kongon, Tsadin kaltaisiin kysymyksiin, Darfuriin, Afganistaniin. 20 prosenttia resursseista menee tällaiseen, samoin valmisteleviin toimiin. Kun valmistaudutaan katastrofeihin, se on erittäin tärkeä asia. Kaikkein tärkeintä katastrofissa on, katastrofitilanteessa on ensinnäkin sanoa, mitä nyt pitää tehdä, seuraavaksi pitää tehdä sitten tiedottaa tilanteesta. Se on ratkaisevan tärkeä. Ensimmäinen tammikuuta vuosi lähtee liikkeelle 160 miljoonaa, jota ei ole käytetty, ja juuri nämä 160 miljoonaa on tämä voimavara, jota väittömästi tarvitsemme nyt Haitin kohdalla. Sanon tämän siksi, että yleensä nämä 20 prosenttia mahdollistavat tavallaan sen, että pystymme kohtuudella kattamaan normaalin vuoden muutamia myrskyjä tai erilaisia katastrofeja. En tule pyytämään teiltä rahaa tänään, sanon vain, että 160 miljoonasta on jo yli 20 miljoonaa käytetty. Ja jos sallitte tällaisen karkean arvion, olen sitä mieltä, että näin voimme kattaa tarpeet kahden kuukauden ajalla suurin piirtein. Siis tämä tarkoittaa sitä, kun puhutaan teltojen rakentamista, majoituksen järjestämistä, niin olen melko varma, että siinä vaiheessa täytyy lisäystä saada. En pysty antamaan mitään lukuja, siitä ei ole mitään hyötyä, jos tänään jotain arvelisin. Tullaan järjestämään tar- tarvearviointi, tutkim- vierailu, ja silloin pystymme sitten tämän jälkeen antamaan lukuja. Sitten toinen asia, johon haluaisin teidän kiinnittävän huomiota, vaikeus, joka ei ole dramaattista, mutta olisi hyvä, että aikana löytäisin tähänkin ratkaisu. Tehän tiedätte, mm, varojen käyttömahdollisuus. Äh, meillä, meillä ei ole humanitaarisissa varoissa mitään mekanismia, joka mahdollistaa sen, että voimme kerätä näitä varoja jäsenvaltioista. Sanon tämän nyt suoraan en usko, että voidaan tänä löytämään mitään ratkaisua tälle, mutta olisi varmaan hyödyllistä, että alettaisiin pohtimaan tätä ongelmaa, miten tässä pystyttäisiin tehokkaammin toimimaan, koska viranomaiset jäsenvaltioilla on rahoitusta, eivätkä itse voi käyttää niitä, koska heillä on humanitaarisia voimavaroja, antavat ne YKlle. Minulle se kyllä sopii aivan hyvin, mutta usein meille kerrotaan siitä, että pitäisi EUnkin toimia näkyvämmin ja tässäkin olisi hiukan työkenttää. Kiitoksia puheenjohtaja. Merci, monsieur le directeur général, de cette description. Kiitoksia tästä täsmällisestä kattavasta kuvailusta. Siinä oli paljon tietoja tilanteesta liittyen siihen, mitä jo on tehty. Haluaako tämän vuoden talousarvio esittelee jotain sanoa. Herra Surjan, ei ilmeisesti, ei, ei nyt tällä hetkellä. Jöran Färm on pyytänyt puheenvuoroa. Kiitoksia tästä kattavasta esityksestä. Mielestäni saimme paljon hyödyllistä tietoa. Pari kysymystä kuitenkin. Ensinnäkin yleisluonteisempia kysymyksiä. Mitä kokemuksia teillä on, vaikka ehkä nyt on varhaista arvioida vielä tähän asti toteutettu, mutta olisi kiintoisaa tietää, oletteko sitä mieltä, että meillä on päätöksentekokykyä, että voimme tehokkaasti puuttua tilanteeseen nopeasti. Aikaisemmin on pystytty Aikaisemmin on kuultu kritiikkiä. Kansainvälinen yhteisö on kärsinyt kritiikkiä siitä, että olemme olleet liian hitaita. Olisi hauska kuulla, mitä te ajattelette tästä. Mitä ylipäätään on tilanne Euroopan unionissa? Mainitsitte unionin profiilin, mitä nyt olen ymmärtänyt, niin 330 miljoonan lisäksi, mitä Euroopan unionista tulee suoraan, niin on aika paljon jäsenvaltioista suoraan tullut voimavaroja. Voisitko kertoa yleiskuva siitä, mitä unionin ja jäsenvaltiot tekevät? Miten yhteensovittaminen sujuu unionin ja jäsenvaltioiden kesken? Muistelisin, että kun tsunami oli viisi vuotta sitten, paljon esitettiin kritiikkiä, koska ei jäsenvaltioissa ollut koordinointia muun muassa kuljetusten osalta riittävästi. Onko tämä kohentunut? Sitten vielä luvuista lopuksi. Mikäli oikein ymmärsin, mitä totesitte, voitte käyttää riittävästi varoja nykyisestä talousarviosta. Totta kai meille olisi tärkeää tietää. Onko teidän mielestänne, tulossa tarvetta uusille varoille – niin että tarvitaan uusia päätöksiä, lisätalousarviota, siirtoja muista osista talousarviota. Voitteko jo tänään jotain kertoa tarpeesta tulevina kuukausina? Kiitoksia. Rainer Wöge. Kiitos puheenjohtaja. Kiittäisin ensinnäkin komission edustajan antamista tiedoista ja tilannekatsauksesta. Voin suoraan jatkaa siitä, mihin Jörän Färmkin viittasi. Täällä puhuttiin erittäin tärkeästä aiheesta, joka yhä uudelleen tulee esiin, kun me analysoimme tämän tyyppisiä tilanteita. Aina kun tulee katastrofeja ja kriisejä, miten niihin reagoidaan ja miten Euroopan unioni pystyy maailmanlaajuisesti paremmin koordinoimaan toimiaan niin, ettei synny kilpailua hallitusten tai kansaisjärjestöjen välille, ja tämä sitten estää tuen eteenpäin menemistä. Pikemminkin pitäisi yrittää paremmin koordinoida toimia ja toimia ammattimaisesti ja hyvin oikea-aikaisesti nopeasti. Tämä on tietystikin aihe, joka poliittisellakin tasolla on intensiivisten keskustelujen kohteen ainakin pitäisi olla. Aina kun tällaisia katastrofeja tulee, näin suuren luokan katastrofeja, niin tietystikin äh, pienikin katastrofia on, mutta suurten yhteisöiden erityisestäkin on ollut puutteita ja ongelmia ollut. Tietystikään mihinkään ei voi koskaan sataprosenttisesti varautua etukäteen, kun on näin suuren luokan katastrofi kyse. Ja kun tukea organisoidaan, niin yhteistyö ja koordinointi on tarpeellista. Avunantajakonferenssi on määrä järjestää. Ja tietystikin lisää tarvearviota täytyy vielä tehdä ja pohtia, mitä Euroopan unioni voi lahjoittaa haetin jälleenrakentamiseen. Tänä päivänä haluaisin kuulla komissiolta vakuutuksen siitä, että jo ennen tätä avunantajakonferenssia keskustellaan parlamentin asianmukaisten valiokuntien kanssa. Esimerkiksi kun Ferrero Waldner oli menossa Palestiina kokoukseen, silloinkin etukäteen halusimme olla kertomassa omista prioriteeteistamme. Ja kun olemme mukana myöskin talousarvion menettelyssä päättämässä budjetista ja kun on kyse budjettiteknisistä kysymyksistä ja poliittisista päätöksistä ja esimerkiksi food facility-välineen käytöstä, niin meidän täytyy niin ikään olla mukana päättämässä. Siksi on erittäin tärkeää, että kun ollaan menossa tällaisiin konferensseihin, niin ei välttämättä sopimusta tarvitse sitä ennen saada aikaan, mutta ainakin meidän täytyy kertoa, missä mennään, mikä tilanne on ja meidän täytyy jollakin tavalla ainakin olla vaikuttamassa päätöksentekoon, ja siksi olisi hyvä, mikäli parlamentille sen asioista budjettivallan käyttäjän ominaisuudessa jo ennakolta. Kun katson tätä taulukkoa, ja näitä nyt 5,8 miljoonaa esimerkiksi Food Facilityn välintä varten. Olen kuullut mediasta uutisia, en tiedä pitävätkö ne paikkaansa, mutta on todettu, että todennäköisesti täytyy lähteä siitä, että jopa kaksi miljoonaa ihmistä joutuu vuoden verran olemaan riippuvaisia kansainvälisestä elintarvikeavusta. Näin on arvioitu ennalta. Tästä heräkin kysymys. Miltä nyt näyttää? Miten elintarvikevälinettä on käytetty? Miten sen käyttö on edennyt? Onko yhteistyötä tehty YK ja muiden järjestöjen kanssa? Onko teidän tietääksenne muitakin määrärahoja voitaisiin käyttää, vai onko tämä nyt lopullinen kuva? tällaiset tilanteessa tietystikin täytyy rakentaa myöskin eri infrastruktuureja, mutta vesi ja elintarvike täytyy ainakin saada varmistettua. Onko ehkä muitakin varoja voitaisiin käyttää kuin Food Facility-väline, jota tulevina kuukausina voitaisiin hyödyntää tämän maan auttamiseksi? Merci, Kiitoksia, Reimer. Herra Bogros. Just uh, two short questions. Kaksi lyhyttä kysymystä. Ei mene aikaa hukkaan. Monet ovat puhuneet tarpeesta koordinoida. Ja kysymykseni kuuluisikin, kuinka pelastusoperaatiota on koordinoitu amerikkalaisten kanssa, koska mielestäni he ovat ottaneet tässä nyt johto aseman tässä operaatiossa luonnollisestikin, ei välttämättä pelkästään maantieteellisistä syistä läheisyyden takia, vaan myös sotilaallisista syistä, sotilaallisista intressistä johtuen tällä alueella. Siksi olisi tärkeää tietää, miten tämä sujuu eurooppalaisten ja amerikkalaisten välillä. Ja sitten toinen kysymys, ehkä nyt on liian varhaista tästä puhua, mutta näen tässä tavallaan sellaisen linjan talousen elpymisen kysymyksen kriisin jälkeen. Tässä on jo tavallaan menty humanitaarisen avun yli ja mietitään, miten tässä toimitaan. Tämä on tärkeää ajatellen haitin talouden toimivuutta jatkossa. Minun kyllä on tehnyt suuren vaikutuksen, mitä te siellä teette ja haluan tästä teitä onnitella. Kiitos. Merci. Kiitos Sidonia. E, chciałam podziękować obu panom za e, prezentację. E, jak wszyscy, jak... Kiitos puheenjohtaja. Kuten kaikki olemme nähneet, minkälainen strategia Haitissa on. Se varmasti on kansalaisten mielestä yhtä lailla kuin meidänkin mielessämme. Ja haluamme tietää, mitä tästä eteenpäin tapahtuu, kun varmasti tässä syntyy merkittäviä tarpeita haitilaiset tarvitsevat aika pitkään vielä apuamme. Kaikki me olemme tietenkin tietoisia siitä, että kansa kärsii siellä. Siksi esittäisinkin kysymyksen. Haluaisin tietää, miten Euroopan unioni on suunnitellut työtä, miten te olette suunnitelleet työtä niin, että voitaisiin järjestää avun antaminen. Toivottavasti todellakin kaikki varat joita olemme ottaneet käyttöön myös avunantajakonferenssin yhteydessä pääsevät perille. Vielä kaksi konkreettisempaa kysymystä. Miten avun antaminen on toteutettu Euroopan unionin voimin? Miten, tämä, miten nämä varat menisivät parhaiten perille? Miten EU toimii esimerkiksi yhteistyössä YK kanssa tai paikalla olevien kansalaisten, kansalaisjärjestöjen kanssa? ne ovat siellä myös jakamassa apua. Onko Euroopan unioni ollut aktiivinen tässä Haitissa? Haluaisin tietää, onko tämä ollut riittävää? Onko tämä riittävä väline, että voidaan antaa kaikki se apu, jonka me haluamme siellä jakaa paikan päällä? Toinen kysymys, se liittyy siihen, mitä muutkin pitäjät ovat todenneet minkälaisia tarpeita talousarviossa ehkä on tulossa, varsinkin ajatellen työtä tässä valiokunnassa, minkälaisia tarpeita syntyy tänä vuonna ja ehkä tulevina vuosina. Pystyttekö sitä jo arvioimaan? Osaatteko kertoa, minkälaisia tarpeita tulee vastaan tulevina vuosina, jos ei tänään, niin milloin voimme saada ensi tietoja tästä tarpeesta? Kiitos. Merci, Kiitoksia Sidonia Isabel Durand. Kiitoksia. Lisäisin siihen, mitä kollegat sanovat näistä koordinaatiokysymyksistä yhden kysymyksen ensimmäisten päivien hätäavusta. Miten te reagoitte neuvoston ehdotukseen järjestää tällainen erityisjoukko, koordinaatioryhmä hätäavulle, siis aivan ensi hetkinä, ensi päivinä tarvittava apu – jotta voidaan pelastaa ihmishenkiä niiden tuntien, päivien aikana heti on katastrofin jälkeen. Yleensä tämä on hiukan että tämä toiminta on ollut eri maista. E-, eri tiimit tekevät tuota hiukan epäjärjestyksessä. Tässähän on kyse ajasta ja joskus on päivästä kahdesta asiat kiinni. Tietysti koordinaatio ei voi kärsiä ajan hukkaasta. Haluaisin kuulla, miten reagoit tällaisen eurooppalaisen EU-FAS-tyyppiseen joukkoon ja mitä tämä voisi tarkoittaa budjetin kannalta ajatellen, jos täytyisi tällaiset joukot saada aikaan riippumatta eri lahjoittajista ja niin edelleen. Merci. Kiitos, Isabel Ralavia. Anch'io volevo... Minäkin haluaisin esittää kysymyksen ymmärtääkseni paremmin missä määrin kun ajatellaan jotakin apua, jotain apua, mitä olemme antaneet, onko se todella hyödyllistä ja tehokasta ollut, auttaako se vaikeuksilla olevia ihmisiä. Meillä on myös olemassa varoja, joka liittyy humanitaariseen apuun. Olisiko ehkä hyödyllistä, että voitaisiin myös konkreettisesti puuttua asiaan, vai olisiko parempi, että me käyttäisikään näitä voimavaroja, ja ehkä loppujen lopuksi olisi jatkossa ohjelmasta muihin käyttöihin. Haluaisin tietää, ovatko nämä varat, jotka on tähän tarkoitukseen tarkoitettu, missä määrin niitä voidaan konkreettisesti käyttää nyt, vai olisiko syytä käyttää muissa tilanteissa, kun ajatellaan niitä markkinoita, joihin tämä nyt on osoitettu. Kiitoksia, Rova Wertman. Ähm, Kiitoksia. Tässä puhuttiin muuttamasta kuukausista, mitä silloin voidaan saavuttaa. Ja haluaisin tietää aivan tarkasti, mitä tulee tapahtumaan kahden kuukauden jälkeen. Olemmeko saavuttaneet tarpeeksi tänä ajanjaksona niin, että vakaus olisi saavutettu vai miten voimme auttaa haitilaisia tämän jälkeen jatkossa. Ja sitten tiedämme, että luonnonkatastrofit tulevat jatkumaan en tunne välttämättä pilkulleen budjettia, mutta olemmeko pohtineet, että luodaan sellainen budjettikohta, että olisi sinne jo pantu varoja niin, että olisi jotakin, mihin tukeutua silloin, kun katastrofi iskee. Haluaisin välttää vaikeuksia silloin, kun pitäisi nopeasti reagoida. Laszlo. Kiitoksia, Robert. Mä sitten Laszlo. Köszönöm a szót. Először én azt szeretném mondani... Ensin haluaisin sanoa sen, että ei ollut pelkästään hyvä asia, että saimme erittäin selkeän kuvan tämänhetkistä tilanteesta. Tuli tavallaan hyvä valokuva tästä tilanteesta, mutta tähän liittyy toinenkin asia, tai toinenkin hyvä asia, nimittäin on hyvä, että EU ei ole vain käyttänyt aivoja, vaan on tavallaan luonut kunnollisen rahoitustuen, koska aikaisemmin ongelma on ollut se, että on jouduttu luomaan tällaista apuresurssia tapahtumien jälkeen, sitten kun jotakin on jo tapahtunut. Minä uskon, että meillä on nyt tasapainoinen, hyvä lähestymistapa käytössä – ajatellen niitä toimia, joihin on ryhdytty. Tässä puhutaan yli 330 miljoonasta eri kanavista peräisin olevasta rahasta, rahoista. Nämä ovat saatavissa ja EU e voisi niitä käyttää. Tämä tarkoittaa sitä, että puhumme suhteellista lähestymistavasta. Ja tämä on todellakin realistinen summa tulevina vuosina, koska budjetissa on suuria taakkoja tulevina vuosina siis. Mutta huolimatta näistä eri perusteluista, mielestäni meidän pitää jatkaa työtämme ja meidän pitää varmistaa, että tämän tyyppisissä tilanteissa voimme toimia joustavasti ja voimme reagoida nopeasti. Älkää ymmärtäkö tätä niin, että minä yritän nyt mitenkään arvostella toimia, joihin olemme jo ryhtyneet. Sen sijaan tuen täysin komissiota ja sen edustajia täällä. Ja mielestäni on hie- tämä on hyvä asia, jo- jo- josta voimme olla vaniloisia. Mutta tässä on nyt puhuttu strategiasta ja me halusimme tehdä eleen heidän hyväkseen ja tämän takia me yritämme öö, jotenkin se vaikuttaa tähän hirvittävän katastrofin jälkeiseen tilanteeseen, ja me olemme pystyneet mobilisoimaan resursseja, jotka mielestäni loppujen lopuksi kyllä riittävät, joten meidän pitäisi antaa täysi tukemme komission lähestymistavalle ja meidän täytyy olla valmiita tekemään lisä, valmiita lisäponnistuksia, mikäli tilanne tätä vaatii. Ja luonnollisesti pitää ymmärtää, että jos täytyy tehdä rahansiirtoja tai, tai siirtoja tehdä, niin teidän pitää luottaa minuun esittelijänä. Jos on todellinen tarve, niin täällä EU:ssa e meidän pitäisi täyttää oma tehtävä maailmassa sellaisella tavalla, että voimme varmistaa tehokkuuden ja voimme osoittaa myötätuntoamme ja osoitamme, että otamme sitoumuksemme vakavasti ja pystymme oikeasti auttamaan tarpeessa olevia suhteessa omiin voimavaroihimme ja vaurauteemme. Kiitos. Kiitos paljon Laszlo. Puhelista oli jo suljettu, mutta nyt Roberto tuli paikalle, joten hän saa puheenvuoron. Ole hyvä, Roberto. Grazie, solo... Kiitos. Minäkin haluaisin osoittaa, miten myönteisesti suhtaudun näiden rahoitusvarojen käyttöönottoon komission voimin tässä tilanteessa. Totta kai meillä on huoli avun antamisen hitaudesta. Komissiokin tästä puhui, kun me yhteisön väestön suojelu toimenpiteitä. Täytäntöönpano meillä on Barnien mietintö, tiedonanto vuodelta 2008, huolimatta siitä, että EKO pääosastokin on tästä laatinut asiakirja. Kaikki ne käsittelevät nimenomaan tarvetta vahvistaa myös missiokeskusten toimintaa, yhteistä toimintaa täytyy vahvistaa Ehkä voitaisiin ajatella, että meillä olisi myös vapaaehtoisjoukkoja käytössä väestönsuojelussa. Kaikki tämä kuitenkin heikentää myös unionin kykyä yhteensovittaa kaikkia näitä voimavarojen käyttöjä. Totta kai täytyy löytää oikea suhde myös siviilipuolen ja sotilaspuolen avun välillä. Tämä kuultiin neuvostossakin toissapäivänä. päivänä Minäkin toivon, että tässä vahvistetaan rahoitusta varsinkin Haitin osalta. Kaikki tämä tekee välttämättä myös tarkastella talousarviota, eikä paitsi että sitä voidaan tarkastella muistakin näkökulmista. Siksi mielestäni tämä valiokunta voi tässä hyvin päättäväisesti ryhtyä tarttumaan velvollisuuksiin. Myös ajatellaan perussopimusta tälläkin alalla niin, että me lisäämme vielä sen, mitä pystymme kansallisesti tehdä, niin tämä missiokeskus täytyy ottaa mukaan. Tässä on pitkä ketju eri vaiheita avunannossa. Se kuultiin myös tässä aikaisemmin. Se liittyy mittakaavasta ja tarkoitusperistä. Ja, danke sehr. Kiitoksia paljon. Nyt kaikki kollegat ovat saaneet esittää huomionsa ja myöskin suuren joukon kysymyksen pyytäisin, että komission edustaja vastaisi näihin. Herra Zangel, olkaa hyvä. Kiitoksia paljon. Kenties muutama sana selvennykseksi sen suhteen, mitä ruohonjuuritasolla tapahtuu ja mitä tapahtui heti maanjärjestyksen jälkeen. 12. tammikuuta maanjärjestys tuli, kuten tiedätte. Port-au-Princein toimistomme ei tuhoutunut, mutta ne eivät ole kuitenkaan käyttökunto, käyttökunnossa. Henkilöstö Jotkut henkilöstön jäsenet, kuten tiedätte, kuolevatta, jot muuta evakuoitiin hyvin nopeasti. Siitä huolimatta jo 13. tammikuuta Ekon toimintakyky, toimintakapasiteetti osoittautui todelliseksi Porto lentokentällä esimerkiksi. Siellä pyrittiin suojelemaan siviilejä, joten välittömästi Eko ryhtyi toimintaan. Se reagoi hyvin nopeasti välittömästi. Tämä oli erittäin tärkeä seikka. Kenties toinen tieto, joka on tärkeä. On vain kolme vaihtoehtoa, mikäli haluaa Porto au Se on tie, lentokenttä ja satama. Lentokenttä ei välttämättä toiminut airostuksen jälkeen, kuten tiedätte. Ja ainoastaan amerikkalaisten nopean toiminnan ansiosta lentokenttä saatiin nopeasti pian uudelleen käyttöön satama toimii, alkoi toimia kahden kolmen päivän jälkeen, mutta kuitenkin vajavaisesti, joten tien muodostui pääsiäiseksi tavaksi päästä port mutta teknisesti käytännössä on erittäin vaikeaa tietä pitkin pääsy. Kuten tiedätte, Haiti on maa, jossa muutenkin rakenteet ovat heikot. YK on toiminut siellä pitkään aikaa auttamassa Haitin paikallisviranomaisia, jotta maa ylipäänsä voisi toimia. Kuten tiedätte, tämäkin heikko toimintakyky miltei tuhoutui maanjäristyksen myötä. Tämän tyyppisen katastrofin yhteydessä perinteisesti ensimmäinen reaktio tulee paikallisviranomaisilta. Jo ennen kuin kansallinen apu tulee paikalle, niin aina parin kolmen päivän ajan on hyvin vähän koordinointia, ei välttämättä tiedä kuka tulee ensimmäisenä paikalle. Ja ensimmäinen reaktio aalto Haitilla puuttui miltei täysin. Siinä menetettiin kolme päivää aikaa katastrofin jälkeen. Ja tätä aikaa on miltei mahdotonta nyt kuraa umpeen. Täytyy muistaa, että olosuhteet olivat sellaiset, että ensinnäkin siellä oli erittäin voimakas maanjärjestys, mutta toisaalta maan olot olivat muutenkin jo vaikeata asiantuntemuus koordinoinnin osalta on erittäin tärkeä. 24 tuntia katastrofin jälkeen jo koordinointi aloitettiin. Tämä on hyvin nopea reaktio. Mikäli itse menee paikan päälle katsomaan, minkälaisissa olosuhteissa ihmiset tekevät työtä esimerkiksi lentokentällä kiitaradan vieressä, niin heidän luonsa tietävät keinot niin vaikeat kuin niiden, jotka todellakin joutuvat maanjärjestön suhteeksi, mutta uhreiksi, mutta joka tapauksessa olot ovat joka tapauksessa vaikeata. Koronan suhteen tietystikin aina on parantamisen varaa. Näin on aina. Tässä täytyy ottaa useita seikkoja huomioon. Ensinnäkin koordinointi eurooppalaisten kesken. Toteaisin, että tämä toimii hyvin. Aina voisi parantamisenkin varaa olla, mutta joka tapauksessa tämä toimii hyvin komission ja sen valtioiden välillä ja myöskin eri komission palveluiden välillä, esimerkiksi kun kyse siviilien suojelusta ja humanitaarista avusta, niin tämäkin sujuu suhteellisen hyvin. Paikan päällä ja Brysselissä ensimmäinen avustusaalto on otettu siten, että yhteyksiä pidetään jatkuvasti Brysselin ja Haitin välillä. Mikke, joka hoitaa Brysselin ja jäsenvaltioiden välisiä suhteita, on toiminut jonkun sveitsiläinen kello. Siellä tarkastaa, mitä komissio teki, mitä jäsenvaltiot tekivät, ja rutiinomaisesti tietoja vaihdetaan mukaisesti. Humanitaarisen avun antaja maailmaa on suhteellisen pieni, kaikki tuntevat toisensa, yhteydenpito on helppoa ja yhteistyö, ja kaiken kaikkiaan tämä toimii hyvin luvuista, mikäli puhutaan, niin unionin osalta yhteisön talousarvio siviilien suojelemiseksi, väestön suojelemiseksi ja humanitaarinen apu ja komission ja jäsenvaltioiden yhteenlaskettu tuki on 195, 195 miljoonan luokkaa tänä päivänä. Tämä on reaktio, välitön reaktio. Sitten koordinointi ruohonvarojen tasolla. Kaikki tietävät, että tämä on erittäin vaikeaa työtä. Milisi, poliisi ja siviiliyhteistyötä. Sille tehdään ja on julkinen salaisuus, että armeija ja poliisi saa enemmän huomiota kuin siviiliväestö tai, siviilihenkilökunta, joka vastaa sille koronoista. Euroopan puolella on pyritty toimimaan koordinoidusti johdonmukaisesti ja olemme pyrkineet myötävaikuttamaan siihen, että humanitaarinen puoli ja väestönsuojelu tässä saisi voimakkaamman huomion, senkin, että sen huomiota ruohonjuuritasolla tiedettiin, että tsunamin jälkeen jo haluttiin saada aikaan uudistuksia siihen, miten humanitaarinen apu hoituu. Ja paikan päällä toimivat äh, klasterit, tällaiset äh, kansallisjärjestöjen yhteisöjärjestöt äh, pyrkivät toimimaan esimerkiksi ihmisten asuttaminen on toiminut siellä erinomaisella tavalla. Toteaisin, että mitä operatiivisen puolen tulee, ja rahoituspuolen osittain, kun tapahtuu täällä maanjärjestöissä. silloin tavallaan, silloin kun maanjärjestöissä rekisteröidään, tämä, tällöin alkaa kello tikittää ja tarvitaan interventioita mukaan luettuna taloudellista tukea. EK halusi kolme miljoonaa välittömästi hätäapuna. 24 tuntia kului ensimmäisiin reaktoihin. Tämä tuki mahdollisti sen, että pystyttiin välittömästi ryhtymään avustustoimiin, joten mitään viivettä tässä ei syntynyt. Samanaikaisesti voi esittää tärkeän kysymyksen, kuinka me toimimme. Me emme toimi Haitin valtion kautta. Varsinainen humanitaarinen apu antaa suoraan kumppaneillemme. Kumppaneitamme ovat 186 kansallisjärjestöä, Punainen Risti ja YK. Me voimme suoraan tehdä sopimuksia paikan päällä sitten, kun rahoituspäätös on tehty. Sopimukset allekirjoitetaan näiden kansallisjärjestöjen kanssa, jotka heti, kansais- heti mainostuksen jälkeen valmistautuivat työhön. Ja vähintäänkin kolme miljoonaa määrärahoja saatiin heti käyttöön. Nämä ihmiset ovat paikan päällä osittain jo olleetkin, ja heillä on asiantuntemusta asioista. Esimerkiksi Espanjan punainen risti, joka on tehnyt pitkän yhteistyötä meidän kanssamme, varmisti sen, että juomavettä saatiin käyttöön. Tähänkin käyttöön osa tästä kolmesta miljoonasta. Osa punaisesta rististä meni välittömästi Porto Pranceen ja varmisti juomaveden saannin siellä. Va- rahoitussääntöihin on tehty poikkeus, että sitten kun kansalaisjärjestö on työnsä tehnyt loppuun, se saa pitää saamansa laitteet ja välineet. Espanjan punainen risti on jo 10, yli kymmenen vuoden ajan voinut käyttää ni, niitä välineitä, joita laitteet jo se osti kymmenen vuotta sitten jo. Eli ne, nämä ihmiset pystyvät todellakin saamaan parhaan mahdollisen hyödyn rahasta ja käyttävät määrärahoja erittäin säästeliäästi. Tämä on se tapa, jolla me toimimme. Kaksi muuta, muuta, muutama elementti vielä kysymykseen, joka liittyi rahoitustarpeeseen, mitä rahaa vielä tarvittaisiin. IFAsta toimien arviointi esimerkiksi, se on toiminut hyvin. Tämän voin helposti todeta. En tiedä kuinka pitkän aikaa vielä kuluu aikaa ennen kuin päätökset tehdään, mutta väestönsuojelumekanismit mahdollistavat sen, että suhteellisen hyvin me pystymme tässä korvaavan IFASTin puuttumisen käytännössä. IFAST on nyt pahasti vaurioitunut, sen on vaikea toimia. MIG toimii aivan erinomaisen hyvin. Sitten lisärahoitustarve, kuten juuri sanoin, ei tämä tähän pääty kahden kuukauden kuluttua tilannetta katsotaan uudelleen. Stefan voi kertoa ehkä keskipitkän aikavälin tarpeista ja Food Facility-välineestä. Yleensä tätä ei käytetä välittömästi Nitkarian antamiseksi, mutta te tiedätte, että komissiossa tullaan tekemään päätös elintarvikeavun ratka- jatkamisesta. Tämä on väijäämätöntä, mutta tänä päivänä ei vielä tiedetä lukuja budjetti puolesta vastaava kollega tästä ehkä tehdä enemmän, mutta ensimmäinen osa olisi, on tämä hätäapu. Me teemme erittäin rakentavia yhteistyötä budjettipääosaston kanssa näissä kysymyksissä aina. Ja haluaisin kiittää komission osasta ja valpaudesta ja siitä, että lisävarana saa, haluan kiittää teidän valiokuntaa siitä, että lisävarana on saatu, kun niitä on tarvittu. Hätäapu Haitille muukin kuin humanitaarinen apu on äärimmäisen tarpeellista, mutta myöhemmin voidaan tarkempi kuva saada, ehkä muutama viikon kuluttua saadaan jo tarkempi kuva siitä, mitä tarpeita kohtuullisesti katsottuna haitella tulee olemaan vuoden loppuun saakka. Budjetti pääosasto voi ehkä parhaiten vastata tällaisia kysymyksiin, tällaisiin kysymyksiin. Tässä oikeastaan käsittelenkin jo pääasiassa esityt kysymykset uskoakseni. Ai niin, yksi seikka vielä erä Bokroskille, joka liittyi koordinointiin Yhdysvaltain kanssa. Tässä on tietystikin ongelmia, ei pidä, pidä millään tavalla peitellä. Yhdysvallat toimii spontaanisti hyvin nopeasti he pystyvät välittömästi auttamaan ihmisiä paikan päällä. Heillä on On-Site Operation Coordination Center, joka vastaa koordinoinnista ja niistä ensiaputoimista tai henkilöstöstä, joka on välittömästi paikan päälle ihmisiä pelastamaan suurempia valituksia ei heidän toimintaansa ole kohdistanut. Merci beaucoup. Kiitoksia herra pääjohtaja vastauksista, jotka ovat hyvin täsmällisiä. Niin, olkaa hyvä. Mutta meillä on äänestys kyllä tulossa, kiitoksia. Aivan vain haluaisin täydentää. Tässä on kolme peruskysymystä. Nopeus, koordinaatiot ja luvut. Ensinnäkin nopeudesta, paitsi mitä tulee humanitaariseen tarpeeseen, ei-humanitaariseen apuun, siis niin edelleen. Meillä on 100 miljoonaa, josta puhuin. Ne ovat nyt käytössämme. Me painamme nappia ja sovimme Haitin viranomaisten kanssa ja he ovat valmiita jo käyttämään varat. Ne täytyy vain osittain suunnata muualle. Kyse on oikeastaan pelkästään päätöksestä, mutta meillä on kyllä valmiinakin jo maksatuksia, jotka jo voidaan tehdä talousarviosta. Se lisää vielä nopeutta, jos päätös vain saadaan. Totta kai loppuviikosta teemme myös mission ja nähdään sitten vastaavat olosuhteet tämän käyttämistä sitten kotonuusopimuksen 112 artiklakin antaa mahdollisuuden sivuttaa tietyt tarjouskilpausmääräyksetkin, voidaan nopeammin toimia. Tämä edelleen liittyy välttämättömään jälleenrakentamiseen. Sitten vielä kolmanneksi nopeudesta ei ole kyse pelkästään maksatuksen nopeudesta, vaan myös suunnittelusta on kyse, mitä tapahtuu sen jälkeen. Sen jälkeen, mitä kun usein tehdään virhe, että keskitytään vain välttämättömään tarpeeseen, hätätarpeeseen, mutta kuitenkin tämä tarve jatkuu, eikä sitä kuitenkaan voida hoitaa haitin hallituksenkaan voimin. Tämä tyypillinen tapaus on nimenomaan, että sitä täytyy päättää nyt, rahoittaa sen välittömästi. Tästä syystä nimenomaan, paitsi että meillä on humanitaarista aputarvetta, myös muuta aputarvetta. Tätä varten meillä on 100 miljoonaa. Sitten yhteensovittamisesta oli puhetta jäsenvaltiosta, mutta paitsi että meillä on humanitaarista apua, niin mitään lukuja meillä ei ole jäsenvaltiolta. Mutta mutta emme ole kuitenkaan pelkästään peukalojalta pyörittäneet. Me olemme saaneet kuitenkin kehitysosastoilta eri maista tietoja, kun olemme kysyneet heiltä kahta asiaa. Suuruudesta mittakaavaa, suurin piirtein missä luvussa liikutaan, mitä ohjelmia voidaan käyttää tähän ja toiseksi, mitä erityisaloja on, että voidaan työnjakoa harjoittaa. Koska sekin on yksi ongelma, että kaikki tekevät yhtä ja samaa. Toisin sanoen, on mietitty, miten se sujuisi. Meillä on pari kertaa keskusteltu myös pääjohtajien kesken. Nimittäin 9. päivä helmikuuta meillä on tulossa myös Espanjan puheenjohtajakaudella helmikuun puolessa välissä epävirallinen kokous kehitysministereiden kesken. Ja siellä halu, mietitään työnjakoa ja tätä nimenomaan siellä käsitellään. Sitten yhteensovittaminen muiden kanssa. Ehkä sitä valmistellaan myös ennen maaliskuun avunantajakokousta Montrealissa. Amerikkalaiset, kanadalaiset totta kai, mutta haluaisin kuitenkin täydentää vielä muiden maiden merkitystä latinalaisesta Amerikasta. Brasilia on erityisesti tähän sitoutunut, ei pelkästään sotilaallisesti, mutta myös Dominikanin tasavaltaa. Ehkä heitä pitää myös poliittisesti kiittää, koska he ponnistelevat merkittävästi tällä saralla niin, että meillä on väylä auki ylipäätään vuorokauden ympäri. Ei ole mitään tukoksia, vaan meillä on liikennettä, sujuvaa liikennettä. Tämä yhteensovittaminen ei ole pelkästään rahoituksen tasolla, vaan meillä on myös valintoja, jotka helpottavat tätä. Sitten luvusta. No, rakentamisesta nyt on liian varasta sanoa yhtään mitään. Emme nyt voida ruveta maailman pankin tai muidenkaan kansallisten pankkien kanssa mitään arvioimaan. Me teemme arviointimatkan ja sitten tehdään arvioita. En tässä voi mitään sanoa. En tiedä, onko se edes hyödyllistäkään, paitsi mitä meillä nyt on käytettävissä EDFssä ja muissa budjettikohdissa. Tarvitaanko jotain muuta? Totta puhuen en pysty sanomaan. Mitä tulee tähän elintarvikevälineeseen Food Facilityin, mainitsit jo, että meillä on, kuten herra Sanko totesi, ei pelkästään tämä koske elintarvikkeita, meillä on summia, joita ei ole käytetty. Se nimittäin FAON hankkeeseen. Ja nyt sitä voidaan suunnata uudelleen, riippuen tietenkin maan kapasiteettiin vastaanottaa apua. Sitten elvyttäminen, No totta kai tässä täytyy välittömästi ruveta tulevaisuuttakin valmistelemaan ja meidän roolimme humanitaarisen avun jälkeen, sen jälkeen liittyy siihen, miten voidaan ruveta rakentamaan valtiota uudelleen. Mutta nyt luvut olisivat täysin sattumanvaraisia. No henkilökohtaisesti kuitenkin sanoisin, voi olla, tässä se shokeraa teitä. Minulla on sellainen vaikutelma, että maaliskuussa saamme tietoja merkittävistä summista, mutta poliittisesti poliittisen valvonnan pitäisi tehdä, että ne sitten toteutuvat tekoina myös. Me tarvitsemme ennen kaikkea keskipitkällä aikavälillä varoja. On helppo sitoutua konferenssissa, mutta sen jälkeen unohdetaan koko maa. Se on nähty ties kuinka monta kertaa. Siksi tämä on aika tärkeää pitää mielessä. Ja vielä lopuksi, kun kysymyskin sitä esitettiin, komission de Hucht ja Vivalks totesivat parlamentille, että heidän tarkoituksensa on tehdä se yhdessä parlamentin kanssa sitten katsotaan mikä valiokunta tai täysistunto tiedottamisen yhteydessä. Totta kai me olemme teidän käytettävissänne. Se liittyy tähän suunnitelmaan, että meillä on vahva poliittinen tuki ja läpinäkyvyys, koska tämä jatkuu vielä. Haitissa tämä ongelma oli jo ennenkin olemassa ja nyt se on vielä pahentunut, ehkä vielä tästäkin pahemmaksi käy. Siksi parlamentin osallistuminen on osa vastausta. Erinomaista kiitoksia kovasti, hyvät pääjohtajat. Valiokunnan nimissä haluaisin kiittää teitä, että olitte täällä läsnä ja puhumassa ja vastaamassa. Varmasti ymmärrätte hyvin nyt, että Euroopan parlamentti ja varsinkin tämä valiokunta, valiokunta näissä jutuissa on aina kantanut huolta auttaa teitä, eikä halua hidastuttaa menettelyitä, vaan taata, että kaikki sujuu nopeasti. Jos on jotain tapoja, menettelyjä, joita pitää muuttaa, niin niin se täytyy nopeuttaa, tehostaa, ja jos näin on, niin siihen mekin lähdemme mukaan. Vielä sivumennen sanoen liittyen menettelytapojen hitauteen tai nopeuteen, että mitä tulee Food Facilityn elintarvikeapuun, olemme iloisia siitä, että rahaa on käytettävissä jo nyt haitilaisten hyväksi. No nimenomaan tavallaan epätavallisen hitauden ansiosta tässä menettelyssä. Sitä on käytössä. Herra Böke varmasti muistaa, että tämähän oli nimenomaan Barosson puhe, ajatus kaksi vuotta sitten, että autetaan köyhiä maiden maanviljelijöitä, varsinkin Afrikassa, jotka kärsivät öljyn hinnan noususta ja elintarvikkeiden hinnan noususta. Heitä autettiin, että pystyvät valvittautumaan seuraavaan satoon. 2008 keväällähän tämä toteutui. Sitten kun Barroso ajatuksen esitti ja sitten kuului kaikissa neuvoston ja parlamentin myllyssä, niin sitten sen ansiosta vielä raha on jäljellä. Onneksi taloudellinen tilanne on muuttunut ja kaiken kaikkiaan kuitenkin maanviljelijät ovat pystyneet saamaan satonsa ja jotain tulojakin, mutta katsotaan mitä tästä voidaan oppia tällaisista ohjelmista, jotka ovat hyvin avokätisiä, jotka syntyvät hyvällä hetkellä, mutta niitä ei välttämättä kuitenkaan tarvittavassa aikataulussa toteuteta. Olette oikeassa, herra pääjohtaja, kun totesit, että varsin usein johtajat, eurooppalaisetkin johtajat usein tunnepitoisesti toimivat mieluusti tuoda julki lukuja draaman jälkeen, sitten on aika paljon hankalampaa löytää varoja Siksi me toivomme täällä budjettivaliokunnassa, kun meilläkin on uutta vastuuta Lissabonin myötä tullut, että me aivan alusta alkaen me saamme tietoa. Toistan vielä, ei siitä syystä estäisimme tai jarruttaisimme, vaan auttaaksemme ja nopeuttaaksemme. Minä otan huomioon tämän herra Sangelin hienon ajatuksen siitä, kun hän totesi, että tämä on nyt aika hämmästyttävää kuitenkin, että Tällainen tragedia on käynnistänyt valtavan spontaanin avokätisyyden kansalaisten parissa. Se on todella ihaltavaa. Mutta nyt meidän järjestelmässämme emme edes pysty ottamaan näitä varoja ekoon käyttöön tai muiden humanitaaristen apujen tai kehitysapuohjelmien käyttöön Euroopan unionissa ilmiselvästikin. Tässä on parantamisen varaa esittelijämme varmasti tekee esityksiä myös voimavarojemme uudistamisen osalta Euroopan unionissa 2011 talousarviossakin. No niin, kiitoksia kovasti. 19 kohtaan käsitelty. Kiitokset teille, hyvät herrat. Ja nyt olemme hiukan myöhässä, mutta meillä on vielä kaksi äänestystä toimitettavanamme. Ensinnäkin pyytäisin, että Inger käsittelisi kohtaa 14. Minä alustan sitä sen verran, että meidän kiinteistöpolitiikassamme, muistan, että, että joulukuisessa kokouksessamme me Rova Holmeirin alustuksen jälkeen käsittelimme kiinteistöhanketta, joka liittyy ISPRAan, siis yhteiseen tutkimuskeskukseen – artiklaan 179 nojalla ohjesäännössämme me päätimme siitä, haluammeko antaa lausunnon vai emmekö halua antaa lausuntoa. Rova Holmajan suosituksesta me päätimme, että me annamme lausunnon. Mutta valitettavasti Rova Holmajan on sairastunut, mutta Inger Gressle korvaa hänet hän esittelee meidän nyt lausunnon. Seuraavaksi, totta kai jos valiokunta suostuu, niin sen jälkeen laadin minä kirjeen, jotta voidaan saattaa päätökseen valiokunnan suositus. Inger, jos sinulle sopii vain. Kiitos. Voin puhua erittäin lyhyesti, koska esittelijä teki jo erittäin hyvää työtä. Hän on ottanut asioista selvää ja halunnut varmistaa, että yhteisön talousarviosta kun on kyse, ja kun on kyse virastoista, niin ensinnäkin ra- rakennuksessa on ollut radioaktiivista säteilyä, toisaalta asbestia ja kaikki nämä riskit on nyt tutkittu. Ja nyt tilanne on selvillä. Esittelijä suosittelee tässä valossa, että hyväksymme ja minä olen samaa mieltä. Jo, merci. Kiitokset. Inger, hämmästyttävää lyhytsanaisuutta ja täsmällisyyttä. Tämä oli esimerkki kaikille, varsinkin latinoille täällä salissa. Minäkin kuulun heihin. No niin, esittelemme esittää, että me puolamme ja se muuttuu sitten kirjeeksi. Kuka on tämän esittelijän esityksen puolesta? Ispra Timolta kiitos ja vastaan. Yksi vastaan tyhjä. Tyhjään ja No niin, lisättäkö vielä, että aikanaan täytyy katsoa, lähdetäänkö Ispra myös valtuuskunta Majorjärven rannoille. Sehän on yksi kauneimpia paikkoja maailmassa italialaisten kollegojen rinnalla. Mitä? Niin, Inger. Hieno ehdotus. Sinähän taidetkin olla asiantuntija kun on kyse ydinvoimalasta, joten meillä on ollut kaikki syy toimia niin kuin ehdotit. No niin, kovasti kiitoksia. No niin, ja tässä hyvässä iloisessa hengessä me jatkamme ja palaamme vielä kohtaan 12 esityslistalla, nimittäin esitys lisätalousarvioksi Euroopan parlamentin talousarvioon 2010. Me Keskustelimme siitä koordinaattorin kesken eilen illalla ja tänään aamupäivällä. Ja me joudumme myös hyvin varhain olemaan yhteydessä myös varapuhemies Pittellaan, koska me huomasimme, että tässä oli tulkintaongelma, joka liittyi itsekuriongelma, niin kutsuttu 20 prosenttiin, johon Euroopan parlamentti oli itse sitoutunut, eli että me emme menisi sen yli omassa talousarviossamme, siis 20 prosenttia hallintokuluja. Ne ovat viitospääluokassa monimuotoisissa rahoituspuitteissa. Me olemme itselle asettaneet tämän säännön jo sitten vuoden 1988. Herra Mankan mietinnöstä kävimme keskusteluja liittyen tähän tilasarvioon, siis edellisessä kokouksessakin jo, ja siellä oli hyvin laaja yhteisymmärrys siitä, että puhemiestön esitykset ovat kyllä hyväksyttävissä. Se on hyvä esitys. Se edellyttää, että niitä täytyy hiukkasen leikata, jotta voimme pitäytyä tähän 20 prosentin kattoon. No niin, silloin puhemiestö teki oman esityksensä hyvässä uskossa ja minä korostan tätä. Totta kai me olemme toimineet hyvässä uskossa tässä asiassa. Siellä oli tekninen virhe, minä kannan oma vastuuni, myös vastuuvaliokuntana. Me kuitenkin keskustelemme hyvässä uskossa aiheesta, mutta minä puheenjohtajan roolissa me sanon, että me teimme kyllä päätöksen hyvässä uskossa – mutta kuitenkin täysin tiedoin. Ja sitten jokainen kantaa poliittisen vastuunsa sen jälkeen. Ja valiokunnan äänestys olisi minulle hyvä lopputulos, oli lopputulos mikä tahansa, mutta me huomasimme, että vaikka olimmekin hyvässä uskossa, niin puhemiehistö esitteli meille lisätalousarvion ja mekin keskustelimme niistä esityksistä, joita esittelijämme teki, ajatellen että puhemiestön esitys olisi 20, 20,4 prosenttia viitospääluokassa, kun sen sijaan itse asiassa, kun tehtiin selvityksiä ja tarkistuksia, en nyt mene yksityiskohtiin, koska ei tässä ole aikaa mennä näihin yksityisiin teknisiin seikkoihin, niin me hyväksymme talousarvion. Alun perin 2010 viime vuoden joulukuussa 20,6 2,2 prosenttia. Ei siis kuten ajateltiin 20,19. No niin, olemme Jukkasen odottamattomassa tilanteessa nyt. Niin, siksi olemme olleet yhteydessä puhemiestöön, koska tämä on uusi tilanne puhemiestölle yhtä lailla kuten meillekin. Toisin sanoen, en olen huolestunut lopputuloksesta. Nimittäin kuitenkin on laaja yhteisymmärrys valiokunnassa pitäytyä konkreettisiin esityksiin, joita puhemisto on tehnyt. Nyt vain meidän täytyy miettiä, miten on päädytty näihin lisätarpeiden rahoittamiseen ja miten me käsittelemme tätä päätöstä, joka sitten lopuksi tehdään, niin miten me pitäydymme tähän sitoutumiseen itsekuriin, pitäytymiseen 20 prosenttiin, kun vaikka tiedämme, että olemme jo menneet sen yli. Tämä on nyt hiukkasen erityislaatuinen tilanne. No niin, tältä pohjalta pyydän, että esittelijämme, paitsi että kiitän häntä kaikesta hänen tekemästään työstä tämän asian tiimolta, niin hän voisi tehdä meille nyt esityksen. Sen jälkeen katsotaan, toimitaanko nyt äänestyksen vai esittelijä voi tehdä jonkin toisenkin esityksen, mutta vielä toistan aluksi selkeästi, mikä on tavoitteemme. Se on nimittäin, että me toimimme siten, että täysistunnossa helmikuussa voidaan toimittaa äänestys, ja vielä toistan menettelyn takia, ja se on, on äänestys arvioista, ennakkoarvioista. Ne menevät sen jälkeen sitten Euroopan unionin komissiolle ennen kuin muodollisesti se käsitellään neuvostossa ja parlamentissa. Kyse on tässä erityisestä menettelytavasta. Ja totta kai Lissabonin sopimuksen mukaan, että se hyväksytään parlamentissa, mutta ei ole mitään kahta käsittelyä varsinaisesti, vaan täysistunnossa ensinnäkin ennakkoarvioiden mukaan toiminta, sen jälkeen se menee komissioon, jonka jälkeen neuvostossa ja parlamentissa toimitetaan muodollinen äänestys. Vladimir. Ďakujem, pán predseda. Dovolte aby som tiež e, vysvetlil danú situáciu. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ehkä voin hieman valottaa tilannetta. Viime vuoden lokakuussa Euroopan parlamentin talousarvio oli ensimmäisessä käsittelyssä, se hyväksyttiin 19,87 prosenttia oli tuolloin summa, taikka tämä menojen taso, tämä lopullinen ratkaisu ja sitova ratkaisu. Sen jälkeen kun ensimmäisessä käsittelyssä asiasta päätettiin, marraskuussa mentiin sitten neuvoston ja komission kanssa sovitteluun, jonka yhteydessä sovittiin, että meidän osuutemme Euroopan uudistamisesta on 127 miljoonaa euroa ja että otsakkeessa viisi. lisätään menoja. Talousarvioita ei muutettu, mutta kun tarkastellaan ylärajaa ja halutaan laskea tätä ylärajaa, niin silloin myöskin muuttuu suhde tämän suhde muihin menoihin. Tämä on matematiikkaa 87 prosenttia muuttuikin 20,17 prosentiksi. Tämä on se pohja, jolta lähdetään tästä äänestä viime vuonna. Viimeinen huomio vielä tästä 20 prosentin ylärajasta otsakeessa 5. Me olemme itse asettaneet tämän tavoitteen vuonna 1988. Ei tämä mihinkään lakipykälän ole kirjattu, vaan pikemminkin parlamentin sisäinen mekanismi. Me haluamme itse täten rajoittaa menomme tietyn katon alle. Tämä mekanismi ei ole mukana, tai siinä ei ole otettu huomioon jäsenten ohjesääntö, Lissabonin sopimusta, ainoastaan parlamentin ohjesääntö tältä vuodelta. Pelkästään se on johtanut 44 miljoonan lisämenoihin jäsenten ohjesäännön täytäntöpano. Mikäli ei olisi jäsenten ohjesääntöä eikä Lissabonin sopimusta, silloin ei olisi mitään ongelmaa myöskään tämän 20 prosentin ylärajan kanssa. Tänään koordinaattoreiden kokouksessa me löysimme ratkaisun, jota nyt haluaisin teillekin suositella. Tietystikin olemme kaikki kuulleet puheenjohtajan ehdotuksen vuoden 2010 osalta ja hyväksyneet sen. Tämä tarkoittaa sitä, että Lissabonin sopimuksen vaikutukset otetaan huomioon – Laskelmissa olemme myöskin todenneet, että prosentin luku parlamentin omimeno varten on se taso, josta otan pitää kiinni sen suhteen, mitä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Ensimmäisen käsittelyn tuloksena pitää kiinni tästä prosenttiluvusta. Siihen nyt pitäydytään niin, että myöskin sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus on astunut voimaan, meillä on edelleenkin neutraali budjetti. Miten tämä sitten saadaan aikaan? Siinäpä kysymys. Meillä on nyt Ensinnäkin nämä kolme varausta. Yksi varaus kiinteistöä varten, toinen uusi prioriteetteja varten ja kolmas varaus on odottamattomia menoja varten. Näiden reservien puitteissa voimme löytää lisää rahaa näistä varauksista niin, että voimme pitäytyä siihen, mistä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Tämä on se tulos, jonka saimme aikaan koordinaattoreiden kokouksesta. Tämä on tietysti vain yksi ehdotus. Totta kai olen valmis avoimin korvin kuuntelemaan muitakin ehdotuksia, mikäli joku keksi jonkun paremman ratkaisun. Olen kyllä valmis kuuntelemaan. Erinomaista. No niin, kirjataanpa puheenvuoropyynnöt, mutta viittaan siihen, mitä esittelijä totesi, kiitos hänelle muuten, niin että päästäisiin tässä eteenpäin nopeasti. Minusta vaikuttaa siltä, että tilanne on nyt seuraavan kaltainen. No minä teen esityksen ainakin sen lisäksi, mitä esittelijä totesi. Meidän täytyy nyt pitäytyä määräaikoihin, joihin me olemme sitoutuneet niin, että se menisi helmikuussa täysistuntoon. Me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että Euroopan parlamentti tarvitsee lisävaroja. Ja että nämä tehdyt puhemiestön esitykset tulevat enemmistöltä ilmeisesti. Enemmistön jäseniä tukee niitä niin, että nämä varat tulisivat myös käyttöön mahdollisimman nopeasti. Siksi täytyy pitäytyä tähän helmikuun määräaikaan. Usein meitä on haukuttu ja kritisoitu hitaudesta Lissabonin sopimuksen kohdalla Euroopan komission nimittämisen yhteydessä. Olisi vahinko, että Euroopan parlamentti, joka yleensä kritisoi, että se nyt hukkaa aikaa, kun se käyttää nyt uutta toimivaltaansa sopimuksen nojalta, kun ajatellaan tarvittavaa henkilöstöä ja niin edelleen. Me pitäydymme siis helmikuuhun. Mutta se tämä uusi elementti, joka on yllättävää nimittäin puhemiestö ja me. Huoleni on, että me pyhymme, pyhymme, pysymme hyvissä väleissä puhemiston kanssa. Jos erimielisyyksiä on, ne on otettava julkia, ratkaistava, mutta jos olemme samaa mieltä, täytyy välttää turhia taisteluita. Se merkitsee sitä, että kuten esittelemmekin ehdotti, ja varsinkin Jöran Färmkin puhui tästä hyvin tarmokkaasti koordinaattorin kokouksessa Laslo niin ikään. Meidän täytyy totta kai virallisesti puhua tästä uudelleen puhemiestön kanssa. Me tarvitsemme jonkinlaisen sovittelun tyyppisen tapaamisen ennen kuin meidän kantamme menee täysistunnon ruodittavaksi. No, me olemme tutustuneet aikatauluun. Sen pitäisi olla mahdollista ensi viikon puolessa välissä, todennäköisesti kolmas helmikuuta. No niin, esittelijä on nyt ehdottanut näiden pitkien keskustelujen jälkeen koordinaattoreiden kesken, niin hän esityksen seuraavaa, että me hyväksymme tänään, siis me äänestämme tänään, ja me hyväksymme joukon tarkistuksia niiden keskustelujen hengessä, mitä on aikaisemmin käyty. Sen jälkeen me menemme sovittelun ensi viikolla noin kolmas päivä helmikuuta. Meidän valiokuntamme valtuuskunta tapaa puhemiestön valtuuskunnan tulosten perusteella sitten tämän sovittelun jälkeen mietitään, täytyykö vielä lähettää järjestä vielä toinen kokous valiokunnassa niin, että voidaan muuttaa tämän päivän äänestystulosta. Se voisi olisi ehkä viikon maanantaina ja sitten keskiviikkona tai torstaina toimitetaan äänestys täysistunnossa. Tässä nyt on tämä manöverin tilanne. No minun mielestäni paitsi, että jos nyt on aika iso yhteisymmärrys tämän vaihtoehdon takana, niin meillä on näitä suullisia tarkistuksia valmisteltu ja ne on toimitettukin teille. Ai ei olekaan vielä toimitettu. No, meillä on kaksi tapaa tarttua asioihin. Ensinnäkin esittelijän kohta tekemä esitys. Se täsmentää sitä sopimusta, joka liittyy uusiin toimenpiteisiin. Puhemiestön toivomuksesta 13 miljoonaa, 13,4 miljoonaa, mutta yhtä lailla vaaditaan, että nämä löydetään säästöistä, siis käytännössä varauksista. Ja täytyy yksityiskohtaisesti esitellä myös nämä varauksen kaltaiset säästöt. No, tämän etuna on, ainakin minun mielestäni se, että se on täsmällinen. Haittana puolestaan, puhun nyt aivan julkisesti ja avoimesti, kun ruvetaan käymään neuvotteluja puhemiston kanssa, niin haittana on se, että me esitämme jo kannan näihin säästöihin, jotka on tehtävä ennen kuin puhemiehistökään tarttuu asiaan – kun se saa tiedon näistä tulkintavirheistä, joita on tehty. Toisin sanoen, totta kai puhemiston reaktio saattaa olla aika kielteisen kaltainen. Toinen mahdollisuus olisi seuraava. Nimittäin esittelen tarkistusten myötä toteamme olevamme samaa mieltä sen kanssa, että meille tulee noin 13,4 miljoonan verran uusia varoja käyttöön. Mutta en ole sen täsmällisempi vielä tänään siinä, millä tavalla rahoitetaan 13,4 miljoonaa, vaan että me hyväksymme tarkistuksen, jossa budjettivaliokunta antaa tehtäväksi valtuuskunnalle olla yhteydessä puhemiehistöön. Ajatuksena on selventää niitä varoja, joita tarvitaan voidaksemme rahoittaa puhemiston lisäpyynnön, johon me suostumme kyllä. Meidän täytyy kuitenkin noudattaa, noudattaa budjettikurin määräyksiä. Emme mainitse lukuja. Näin me annamme itsellemme mahdollisuuden vielä käydä neuvotteluja puhemiestön kanssa. Tässä on kaksi vaihtoehtoa ikään kuin. Joko olemme täsmällisiä luvuissa, se merkitsee sitä, että lyömme lukkoon budjettivaliokunnan kannan. Ja siinä me toivomme, että kaikki puhemiestön halumat lisäpyynnöt otetaan varauksista, siis mainiten yksityiskohtaisesti, miten me ajattelemme tämän eri varausluokissa. Tai sitten me ilmaisemme meidän tarkoituksemme antaa vihreää valoa puhemiestön pyytämille lisävaroille, siis olemme samaa mieltä, mutta kuitenkin muistutamme, että meidän täytyy noudattaa itsekuria, lähinnä 20 prosenttia, ja me valtuutamme valtuuskunnan neuvottelemaan. Mutta emme siis menemme puhemiehistön edelle siinä vastuunkannossa, joka kuuluu sille. Jos puhemiehistö joutuu tähän tilanteeseen, niin totta kai sen täytyy itse sitten löytää nämä varat säästöistä rahoittakseen lisätarpeet, niin totta kai sen täytyy itse tehdä ensin esityksiä ja me mietimme sitten kantamme niihin. No niin, Jöran, ei kun anteeksi, herra Portas ensinnäkin, sitten Jöran, Inger, Helga. Et monsieur Bokros. Herra Bokros. Voilà. On essaie de, d'être... No, yrittäkäämme olla lyhytsanaisia aika rientää. Aivan lyhyesti. Haluan vain kertoa kollegoille täällä valiokunnassa, että en ole samaa mieltä tästä lähestymistavasta, tästä sopimuksesta muiden koordinaattoreiden kanssa, enkä hyväksy sitä ensinnäkään sen takia, että minun mielestäni me tarvitsemme enemmän henkilökuntaa ryhmiin, valiokuntiin, mutta mielestäni tämä on poliittinen virhe. Tämä on operatiivinen virhe myös lisätä sihteeriavustusta tänä vuonna 500 000. Se ei ratkaise mitään ongelmia, se luo ongelmia. Tilanne vain pahenee ensi vuonna ja sitä eteenpäin. onko tässä 1500 tai mikä, tämä on aivan absurdi, että pyrimme parantamaan että Minä vastustan tätä ja minä vastustan sitäkin, että rahoitetaan varauksien kautta. Äh, nos president. Ja koska meillä on tämä optio, jonka puheenjohtaja esittelee, niin mielestäni meidän pitäisi spesifioida, että me haluamme rahojen tulevan meiltä itseltämme. Jos puhemiehistö tarvitsee 22 tai 23 miljoonaa varauksista, siltikin ongelmia syntyy riippumatta siitä, onko meillä rohkeutta sanoa, että meidän ei pitäisi seurata tällaista tilastovirhettä, eikä meidän pitäisi rahoittaa toimintaamme varauksista. Eikä meidän todellakaan pitäisi lisätä 1500 meppien määrärahoja. Kiitoksia tästä selkeästä kannanotosta, hyvä kollega Joran Färm. Eh, thank you. Uh, I'd like to clarify that Kiitoksia. Haluaisin vain selventää, että minusta on parempi esittelijän ehdotus ja nämä luvut, jotka sieltä löytyvät ainakin kahdesta syystä. Ensinnä mielestäni tämä on avoimempaa. Me selkeästi toteamme kantamme, mutta tässä on vielä kuitenkin vähän joustovaraa, koska jos sovittelussa tultaisiin toiseen ratkaisuun, siltikin voisimme tehdä tarkistuksia täysistuntoon. Mutta toiseksi tämä antaa meille myös tilaisuuden välttää ylimääräisen budjettivaliokunnan kokouksen. Jos on, hyväksymme tällaisen avoimen mandaatin, niin minun ymmärtääkseni me joudumme järjestämään ylimääräisen kokouksen lukujen takia. En usko, että tällaista avointa mandaattia voidaan antaa ilman ylimääräistä budjettivaliokuntakokousta, eikä mielestäni ole tarpeen näin tehdä sekä avoimuuden takia, mutta myös sen takia, että voitaisiin välttää tällainen ylimääräinen budjettikokous. Eli se ole ihan välttämätöntä, niin mielestäni ehdot, esittelijän ehdotus niin ne lukuinen, jotka sieltä löytyvät, on parempi. Kiitos. Oui, Kyllä. Jöran, sillä varauksella, että joka tapauksessa meidän ehkä täytyy valiokunnassa järjestää uusi kokous Paitsi siis totta kai puhemiestö hyväksyy kokonaisuudessaan meidän äänestystuloksemme tältä päivältä, tai sitten muutetaan tarkistuksen, meidän täytyy järjestää kyllä toinen kokous. Vielä lisäisin, että kuten aina, alussa on kaksi vaihtoa, niin niitä välillä ehkä löytyy myös kompromissiesitys. Voidaan mainita luku ilman, että yksityiskohtaisesti mainitaan budjettikohtia, josta me haluamme löytää säästöt. Tätäkin voitte miettiä. Ingeborg. Kiitoksia paljon. Pyytäisin nyt, että ei äänestetä tästä paperista, joka ei ole vielä valmiiksi loppuun hiottu. Mikä nyt äänestettäisiin, niin ei tämä äänestys olisi edes tarpeellinen, koska Strasburgissa voidaan äänestää ja sitten palata puhemieston pakelle. Minun mielestäni ehkä nyt ei kannattaisi sitoa itse omia silmiäni ja syöksyä eteenpäin. Esittäisin kysymyksen esittelijälle. Nyt on jaettu kaksi paperia täällä. Ja tässä on kaksi erinäistä, erilaista suusta tarkistusta. Haluaisin tietää, kumpi näistä nyt on se, joka pätee. Eikä nyt kannata äänestää tällaista puolittain valmiista paperista, koska tästä saattaisi aiheutua se, että myöhemmin pitää sitten korjata erheet, joten pyytäisin, että asioita loppuun sitten vasta äänestetään. Inge. Kiitos, Inge. Herra Bokros. Uh, we discussed this issue very... Keskustelimme tästä yksityiskohtaisesti paljon koordinaattoreissa ja minun täytyy nyt kertoa muulle valiokunnalle, että yhteismielisyyttä ei ollut, joten ei ole tarvetta esittää, että sellaista olisi ollut, kun ei enää kerran ollut. Itse asiassa minä olen periaatteellisesti eri mieltä mistä tahansa budjettimenettelystä, jossa poistettaisiin varaukset, koska kun pannaan varaukset sivuun, se on tärkeää, että voidaan säilyttää ainakin tiettyä joustovaraa ajatellen jatkoa. Tässä mielessä olen samaa mieltä myös herra Portasin kanssa, joka selvästi sanoi, että on muita keinoja leikata menoja, erityisesti 1500, 1500 lisäys avustajien palkkoihin. Emme voi tällaista puolustaa näinä aikoina Lopuksi vielä olen kaikella kunnioituksella eri mieltä joran Färmin kanssa. Ei voi olla niin, että vältämme lisää budjettikokouksen. Jos tarvetta on, istun yötä päivää, jotta saadaan aikaan hyvä ehdotus. Joten jos tarvitaan kompromissi, tukisin toista ehdotusta, jonka puheenjohtaja teki. Hän sanoi, että neuvotellaan avoimesti ensin puhemiehistön kanssa ja katsotaan, mitä muita ehdotuksia ehkä esiintyy tai heiltä tulee ja silloin pidämme sitten budjettivaliokunnan kokouksen joko ensi viikolla tai koska tahansa ja sitten katsotaan, miten toimitaan. Kiitos kollega, kiitos, että aina näin täsmällisesti puhutte ja te kantanne hyvin. Herra Botmanis. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Uskon, että tässä täytyy muistaa kaksi asiaa. Nyt olemme tulossa tilanteeseen, jossa on erinäisiä lukuja ilmoilla, niin kuin aikaisemmin eri lukuja kuin mitä alun perin ajattelimme. Joten periaatteessa täytyy miettiä, olemmeko samaa mieltä vai lisäämmekö menoja vai emme. Mikäli sovitaan, että menoja lisätään otsakkeessa viisi, niin silloin herää toinen kysymys. Ovatko nämä varaukset, joihin viitataan suurissa tarkistuksissa C kohdassa 5, 10,5 kiinteistöistä ja ennakoimattomista menoista ja muista varauksista, mikä halutaan ottaa rahaa, niin onko tämä kestävä ratkaisu? Voidaanko näitä varauksia käyttää vai ei? Mikäli voidaan, minä tukisin tätä tarkistusta, koska mitä eroa siinä on, mikäli esimerkiksi maanantaina sovittelussa, kun menemme keskusteluihin mukaan, niin esitän tällainen blanko kysymys. Millä eväillä jäsenet voivat mennä sovitteluun, mikäli he eivät edes tiedä, mitä varoja voidaan käyttää hyväksi menojen kasvattamiseksi? Mikäli menemme tämä eh, tämä ehdotus takataskussamme, niin nämä ovat lukuja, ja kyse on poliittisesta päätöksestä, niin nämä voivat olla pohjana sovittelulle. Mutta mikäli mennään blanko asiakirjan kanssa, emmekä edes tiedä, minkä tyyppisestä varauksesta on kyse, onko ne varausten käyttömahdollisuudet kestävällä pohjalla vai eivät, niin meillä on vaikea mennä näin keskustelujen mukaan. Niiden käsittääkseni nyt on kyse kahdesta asiasta. Toisaalta haluta lisätä menoja, mutta nyt olemme kuulleet, että meidän täytyy äänestää, Halu, olemmeko valmiita lisäämään menoja. Kysymys yksi, kysymys kaksi. Nämä varaukset tai varausten käyttö, jota ehdotetaan suullistarkistuksen viisi, sivu 1 tai 2, en tiedä mitä eroa niilläkään on, niin mikäli tämän kanssa mennään keskusteluihin, niin miten tähän sitten komission neuvosto reagoivat? Ja sitten, meillä on vain yksi käsittely, tämä on ongelma. En tunne hyvin uutta menettelyä. Onko sitten mahdollista seuraavan kerran, kun mennään sovittelun esimerkiksi, ja muut sanovat, että näitä varauksia ei voida käyttää, ei niin voi koskea niin mitä sitten tehdään? Voidaanko sovitteluita järjestää enemmän kuin yksi? Minun mielestäni on vaarallista että tässä mennä tyhjän paperin kanssa sovitteluun ja puhemiestönkin kanssa. Joten ehdotuksena olisi, että tuetaan esittelijän suusta tarkistusta C kohtaa 5, mikäli poliittisesti ollaan sitä mieltä, että halutaan lisätä menoja siitä huolimatta, tai huolimatta siitä, että meillä on ongelma katon suhteen. ja tämän 30 miljoonan suhteen, jotka pitäisi jostain kaivaa esiin. Kiitos, parhaan kollega. No nyt täytyy nyt ymmärtää kunnolla, että jos me hyväksymme, herra Kotmanis, hyvä kollega, hyvät ystävät, jos me hyväksymme Täsmäitään ihan tarkalleen, mistä budjettikohdista, varauksista me haluamme säästöjä saada aikaan, mutta voidaan uudet tarpeet rahoittaa. Ei siinä ole mitään neuvoteltavaa enää puhemiston kanssa silloin. Mistä silloin enää neuvotellaan puhemiston kanssa? Ei yhtikäs mistään. Toisin sanoen, jos me haluamme sovittelua neuvoston kanssa, että tarvitaan liikkumavaraa ihmisille, jotka neuvottelevat puhemiston kanssa. Toisin sanoen, neuvottelijoille täytyy antaa puitteet, rajat, yhtäältä uudet varat, 13,4 miljoonaa hyväksytään, toisaalta myös varotoimenpideet, että meillä on nämä kurimääräykset 20 prosenttia, ja sitten niiden välillä katsotaan hyvässä uskossa puhemiestön kanssa. Minä äh, näen nämä neuvottelut parempana vaihtoehtona kuin, että sanotaan, että no niin, 13,4 täytyy löytää, otetaan tuolta, tuolta ja tuolta otetaan ja sitten katsotaan mitä poimista sanoo. Mutta ei se ole mitään neuvottelua. Se on paremminkin aika brutaalia kannanottamista, sanelua. Herra Surjan, Laszlo. Yes, Mr. Chairman. Niin, puheenjohtaja. Kun nyt kuuntelee tätä keskustelua, tulee selväksi, että koko tilanne ei ole vielä valmis lopusta päätöstä varten, joten menen tähän ryhmän alkuperäiseen ehdotukseen, että lykätään päätöstä. Neuvotellaan puhemiehistön kanssa ja sitten jatkossa löydetään tasapainoisempi ratkaisu. Sekin on selvää, että mitään yksimielisyyttä ei tule olemaan. Se on ihan normaalia, se on elämää, se on politiikkaa, mutta mikä on lähes varmaa on, että enemmistö haluaa seurata pu- puhemiehistön tarkistusta siinä muodossa, kun se jätettiin. Tämä on yksi asia. Nimittäin johtuen Lissabonin sopimuksesta ja muista velvollisuuksista me tarvitsemme lisäystä tiettyihin budjettikohtiin, niin kuin puhemiestö ehdotti, ja käytännössähän sitä suurimmat ryhmät tukivatkin, mutta se, tämän seuraukset ovat nyt ongelma. Ja tätä ongelmaa ei voida nyt täällä selvästikään ratkaista, jos me hyväksymme, ja minun ryhmäni ei tule hyväksymään, että leikattaisiin tietyistä budjettikohdista varauksia, niin silloin ymmärrän kyllä, mitä sanoitte. Silloin ei, ei meillä ole mitään mahdollisuutta neuvotella. Vaikka tunnen suurta myötätunta teitä kohtaan, niin mielestäni Tämä on nyt asia, jota pyydän todellakin huolella harkitsemaan. Myös on tärkeää, mitä herra Bokos sanoi, miksi olemme varmoja siitä, että varauksia tullaan myös käyttämään. Mutta emme pysty, paitsi puhemiestä, joka on vastuussa ja käyttää varoja, emme pysty eriyttämään niitä budjettikohtia, joita tullaan vähentämään. Ja jos me hyväksymme nyt kohdan kuusi väitteen suullinen tarkistus että tätä tarkistetaan seuraavassa kokouksessa niin silloin on aivan tarpeetonta äänestää nyt mistään asiasta. Miksi nyt pitäisi äänestää? Miten me voitaisiin tätä, voisimme tätä kautta edetä? Ja mielestäni olemme täällä sen takia, että päättäisimme kysymyksistä. Budjettivaliokunnan jäsenä emme voi sanoa, että me ole valmiita poikkeuskokoukseen, kun kerran tilannekin on poikkeuksellinen. Esimerkiksi maanantaina voidaan pitää ei minäkään pidä sitä maanantain kokouksesta, mutta nyt on kyse sitten Strasbourgista vai ensi viikon lopusta. Sekin käy. Meidän pitäisi olla valmiita tulla tänne päättämään, mutta sitten kun tilanne on todellakin, se vaatii sitä ja ainakin enemmistö voitaisiin saada. Nyt ei niin ole, joten vetoan sen puolesta, että ei äänestettäisi. Jos enemmistö haluaa äänestää, niin sitten me äänestämme ainakin erityisiä ratkaisuja vastaan ja käytännössä tulemme äänestämään tämän ylimääräisen kokouksen puolesta, mutta en ymmärrä, minkä takia pitäisi mennä nyt yksityiskohtiin perusasiassa, paitsi siinä asiassa, että meillä on sellainen fakta, että meillä on sopimus siitä, että haluamme lisäyksen tiettyihin budjettikohtiin. Kiitoksia. Le Kiitos. Esittely on pitänyt puheenvuoron tässä vaiheessa ja sitten palataan puheenvuorolistaan. Vladimir. Ďakujem, pán predseda. Chápem obidva názory, eh, ktoré tu za... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä ymmärrän kyllä kummankin leirin kannan otot ja haluaisin nyt lähteäkin kultaiselle keskitielle. Minulla oli ehdotukseni ja uskon, että olisimme voineet sen avulla päästä eteenpäin. Yksi asia tässä on tärkeä. Meitä täytyy olla selkeä mandaatti, kun keskusteluihin mennään, koska ilman selkeää mandaattia keskustelusta tulee erittäin vaikeat. Uskoakseni meidän pitäisi todeta selkeästi, että 13,4 miljoonaa on tarpeellinen. tai ilman että täsmennetään, mistä varauksista nämä rahat sitten nyhdetään. Sitten tämä jää puhemiehistölle, palloja puhemiehistön kentälle. Puhemiehistö itse sitten päättää, mistä se haluaa nämä rahat kaivaa esiin. Tämä on minun ehdotukseni. Mikäli enemmistö tämän puolesta, koordinaattorissakin näin oli, niin Tämä tarkoittaa sitten sitä, että meidän ei tarvitse mainita, mistä varauksista rahat otetaan. Tämä olisi minun mielestäni hyvä lähtökohta jatkoneuvotteluille. Kiitoksia. No niin, herra Fernandes. Hän kuuli myös esittelijän tämän viimeksi mainitun ehdotuksen. Kiitos, herra puheenjohtaja. Siihen asti, kunnes sitten kuulin, mitä sanottiin siitä, että mentiin 20 prosentin säännön yli. Olin ollut ymmärtävinäni, että meillä oli yleinen yhteisymmärrys siitä, että Lissabonin nojalla meidän täytyy käyttää 13,4 miljoonaa euroa. Se siellä olisi mukana myös nämä 1500 euroa, jotka menisi sihteeriavustuksiin. Ja sitten meillä tulisi valiokuntiin ja poliittiryhmiin uutta henkilöstöä näiden varojen ansiosta. Minä kuvittelin, että meillä on yhteisymmärrys tästä tarpeesta olemassa edelleen. Mutta sen sijaan meidän täytyy vain harjoittaa itse kuria. Ja totta kai 20 prosenttia on iso otsake ja siellä on paljon rahaa. 20 prosenttia pienestä summasta ei riittäisi. Siksi olemme aina korostaneet, että meillä on nolla budjetti. Siksi me olemme aina myös todenneet, että meidän täytyy tietää, mit, mitä meillä on kiinteinä menoina. Siksipä tässä vaiheessa minä olisin samaa mieltä sen kannan kanssa, että me tarvitsemme neuvottelijoille selkeän toimeksiannon. Totta kai jotta neuvottelu ylipäätään syntyisi, emme nyt voi ruveta sanomaan, missä leikkauksia tehdään. Emme me nyt voi ruveta sanomaan, mihin varauksiin me tartumme. Siksi olen samaa mieltä sen kanssa, mitä puheenjohtaja äsken totesi. Nimittäin me tarvitsemme valtuuskunnalle toimeksiannon, se voi käydä neuvotteluja valtuuskunnan kanssa. Ja nimenomaan tämä voidaan saattaa myös yhteen esittelijän kannankin kanssa. Meidän täytyy taata myös se, että toimeksianto on riittävän selkeä. Mutta se ei puolestaan ole yhteensovitettavissa sen kannan kanssa, että joihinkin varauksiin tulee joitakin tiettyjä leikkauksia, vaan se on avoin kanta, mistä sitten voidaan käydä neuvotteluja. Sitten jos ajatellaan sitä ylimääräistä kokousta, mihin ehkä joudutaan, niin siihen mennessä meidän täytyy olla valmiita. Täytyy olla valmiita kokoustamaan silloin, kun tarvetta on ongelman ratkaisemiseksi, että voidaan hoitaa tämä pois päiväjärjestyksestä. Niin, että tulee mahdollisimman laaja yhteisymmärrys. No niin, kollega, voisitteko puhua nyt lyhyesti? koska ei meillä on kuin 25 minuuttia päätöskin täytyy tehdä vielä Raimer. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Haluan heti kättelyssä todeta, että keskustelu, jota olemme käyneet viime vuosien aikana puhemiehistön kanssa, on ollut sellaista, että siinä on esitetty puolin ja toisin erinäisiä argumentteja. Aiemminkin oltu sellaisessa tilanteessa, että puhemiehistö olisi mielellään halunnut vähän tallata meidän varpaillemme. He ovat tehneet ehdotuksia, jotka, he eivät ole aivan pohtineet loppuun saakka, ja sitten meidän valiokunnassa me joudutaan näitä ongelmia ratkaisemaan. Meillä on joskus olleet niitä pahiksia puhemiehistön mielestä, kun olemme pilanneet heidän ilonsa. Joskus he ovat olleet meihin hyvinkin tyytyväisiä. Joskus on tehty vääriä laskelmia esimerkiksi. Tämä on puhemiehistön ongelma ollut, tai sen, joka näitä laskemia on sitten tehnyt. Ei tämä ole meidän vikamme ollut. Kiistatonta tässä nyt on se, että kun tarkastellaan keskustelua ja enemmistön kantoja ja toista käsittelyä, toisia käsittelyitä ja sitä, mitä on odotettavissa Lissabonin sopimuksen jälkeen, onko täällä valiokunnassa nyt enemmistö sen kannalla, että lisätalousarvion liittyvät elementit tai ehdot toteutuvat? Tämä on ensimmäinen kysymys. Emme halua nyt uudelleen aloittaa keskustelua alusta. Samanaikaisesti enemmistö tuntuu sanoa, että haluamme kunnioittaa 20 prosenttia tunnetuista syistä. Ja nyt olisi parempi, että ei ryhdytä sellaisen äänestykseen, että sitten loppujen lopuksi ei tästä jäisi mitään tulosta käteen, vaan pikemminkin kun tarkastelin kollega Mankan muotoilua, sanamuotoa, Minun mielestäni meidän pitäisi lykätä tällaista äänestystä, koska emme tekisi silloin muutoin itsellemme palvelusta. Ja reagoi nyt spontaanisti Mankan ehdotuksen, että kun vähennetään reserviä 13,4 miljoonalla, ja eikä mitenkään täsmennetä, että mistä raha otetaan, niin ehkä sitä pitäisi pohtia, että kun vähennetään varausta tai muita budjettikohtia 13,4 miljoonalla, ehkä tämä olisi yksi tapa muotoilla asia. No, ja ehkä vielä yksi kysymyksen poikainen puheenjohtaja. Ehkä joku kirjelmä tähän mukaan ja todettaisiin, että lisätalousarvio ja kaikki muu tämän kaiken yhteydessä kuunnitaan 20 prosenttia ja sitten puhemiestä voi mennä vielä itseensä ja sitten tehdä mukautusehdotuksia tämän valossa. Tämä olisi sitten pohjana uusille puhemiehistön ehdotuksille ja sovittelun pohja sitten kun sovittelu mennään. Très bien. Hyvä. Olen iloinen, että meillä on suuren edeltäjäni viisaus käytettävissämme. No niin, kollegat, meillä on 20 minuuttia aikaa. Kaikki haluavat varmaan puheenvuoron. Ja ratkaisukin täytyy löytyä. Mitään yksimielisyyttä ei tule, yhteisymmärrystä ja enemmistöpäätös sitten aikanaan tehdään. Otan huomioon, mitä herra Portas totesi ja herra Bokroskin. Huomaan myös, että moni on todennut, että he ovat valmiita tekemään työtä yötä myöden, jopa Strasburgissa. Tämä kirjataan ylös. Vaarana on, että joudutte kärsimään seurauksistakin. Alors, je vous fais la proposition. No minä teen nyt seuraavan esityksen teille. Nyt opitaan äänestykseen. mutta sillä ei ole mitään oikeudellista vaikutusta äänestyksenä, vaan se on poliittinen suuntaantava äänestystulos. Ja sitten Laslo on varmasti tyytyväinen tästä. Me emme äänestä, että sanotaan, että nyt hyväksytään näin muutettuna lisätalousarvio. Nimittäin joko sitten meille meillä sanotaan, että emme enää voi käydä neuvotteluja puhemieston kanssa, tai sitten jos todella halutaan neuvotteluja käydä niin puhemieston kanssa, täytyy tehdä myönnytyksiäkin. Ja siksi tämä olisi ristiriidassa ehkä toisen äänestystuloksen kanssa myöhemmin. Noin val- valiokunnan arvokkuudenkin nimissä. Mä nyt haluan joutua siihen tilanteeseen. Eli me äänestämme nyt ilman oikeudellista vaikutusta, mutta kuitenkin toimitamme kannanottona äänestyksen. Se on meidän poliittinen kannanottomme, jos nyt riittävä enemmistö löytyy. Ja minun tavoitteenani on toimia siten, että mahdollisimman suuri enemmistö löytyy. Jos se on 55-45 myös tämmöisessä aiheessa, se olisi aika ikävää. Toivottavasti ei siis siihen jouduta. Ja minua kyllä houkuttelisi nyt esittää siinä tapauksessa äänestystä, joka olisi sellainen, joka osoittaisi, että me olemme valmiita käymään neuvotteluja tai sovitteluun neuvoston kanssa, puhemiston kanssa ja puhemistolle kerrotaan tarkalleen, mitkä ovat meidän poliittiset kantamme heidän esityksensä, kun otetaan huomioon tämä uusi elementti, nimittäin laskentatapa, kuten se nyt on tiedossa. Meille tulisi siis tarkistus, suullinen sellainen, siinä, että minä luen se hitaasti ranskaksi. Eli täällä budjettivaliokunta hyväksyy lisää varat puhemiehistön pyynnöstä 13,4 miljoonan euron verran. siihen suuntaan keskustelu aikaisemmin meni ja se oli alun perin myös esittelijän ehdotus. Sitten budjettivaliokuntaa aikoo rahoittaa nämä uudet varat tekemällä säästöjä vastaavasti parlamentin talousarviossa. Siis tämä neutraali budjetti. Eli nämä uudet varat, 13,4 miljoonaa euroa, löydetään vastaavista säästöistä parlamentin omassa talousarviossa. Sen jälkeen otetaan suullinen tarkistus, joka teille on toimitettukin, C, nimittäin päättäjä, nyt siirryn Englantiin, antaa toimeksiannon valiokunnan valtuuskunnalle käydäkseen sovittelun neuvoston kanssa, niin voidaan selventää niitä tarvittavia keinoja huomioida puhemiston esitykset kunnioittamalla kuitenkin nykyisiä parlamentin hyväksymiä budjettikurimääräyksiä. Siis rules tarkoittaa, säännöt tarkoittaa 20 prosenttia. Tässä ajatus. Vladimir. E, ja som Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin nyt e, esitellä ehdotuksen. Esityksen, joka erittäin samantyyppinen kuin teidänkin. Mandaatin täytyy olla selkeä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että 13,4 miljoonaa euroa täytyy löytyä jostain ja säilyttää budjetin neutraalius. Te mainitsitkin tämän jo. Mikäli nämä kolme seikkaa ovat selvillä, mandaatti on selkeä ja voimme hyväksyä tämän asian tänään. Je vous remercie. Alors... Kiitos. Koordinaattorit ja sitten Inger tietysti Jöran. Okei. Okay. Excellent. Euh, Sopii. Erinomaista ja Laszlo. Minä haluaisin selvittää, että nyt keskustellaan toimeksiannosta ilman oikeudellisia puolia, että se nyt on kaikkien tiedossa. Ja sitten toimeksianto pitää olla selkeä joustava. Ja se, mitä esittelijä totesi äsken, että tässä summa, ja me olemme valmiita neuvottelemaan, mistä löydetään säästöt mainitsematta, että se on jokin tai jotain muuta, se on paras mahdollisuus käydä neuvotteluihin. Siis kaikki yksityiskohdat, mitä te luitte puheenjohtaja, ovat ihan hyviä, mutta tämä yksinkertaistettu versio, selkoversio on parempi neuvotteluja ajatellen. Näin saadaan parempi mahdollisuus. Merci. Kiitos. No niin. se tapauksessa ok. Sitten muut koordinaattorit. Helga. So, taking into uh, account Ottaen huomioon se, mitä nyt on täällä vatvottu miltei kolme tuntia, on täysin selvää, että meidän ei pitäisi äänestää tänään, vaan pitäkin pikemminkin pitäisi poliittisen elinä tehdä päätös mennä sovittelun puhemiehistön kanssa. Ja on täysin selkeää, että meidän täytyy jotenkin tilkitä tämä 13,4 miljoonan aukko meidän tehdään poliittinen päätös siitä, miten tämä tehdään, ja sitten melkein järjestetään ylimääräinen kokous ja katsotaan, mitä sitten tehdään ennen täysistuntoa. Helga. Kiitos Helga. Sitten liberaaliystävämme. Okei, okay. okei, okay. okei. Okay. He ovat suuremmoisia. Kun yöllä tehdään töitä, niin heille sopii. Rova Andreasen. Thank you, Chairman. I... Kiitos puheenjohtaja. Toistan, minkä sanon koordinaattoreissa. Kuten herra Portas ja herra Spokros, en hyväksy lisäystä, joten mm, ei, minusta ei kannata odottaa neuvotteluita tai lykätä äänestystä. Tulen äänestämään tätä vastaan. Tai äänestän sitä vastaan tänään. Herra Pokros sanoi, että puhemiehistö tuntuu tekevän päätöksiä, joita ei ole kunnolla läpi ajateltu. Mielestäni me teemme, teemme aivan samoin, sanon koordinaattoreiden kokouksessa, että emme ole pohtineet, mitä tapahtuu, jos tuomioistuimen päätös on sellainen, että meidän täytyy lisätä palkkoja 36 prosentilla. Ja tämä vaikuttaa nopeasti. Joten nyt sitten te sanotte, että ehdotamme sitä, että nämä lisäykset rahoitetaan säästöin. Mutta meidän säästömme pitäisi säilyttää siihen, että rahoitetaan yksi tämä, että rahoittaisi tämä palkan lisäys. Kiitoksia. Sosiaalkia kanta, reportaas. Hän totesi, että hän on eri mieltä. No niin, varmasti olette eri mieltä edelleen. No niin, niin. No totta kai, totta kai se puhua. Ei, ei, ei suinkaan. Minä olen samaa mieltä puheenjohtajan ehdotuksen kanssa. Koska se mahdollistaa sen, että minä voin äänestää vastaan. Tämä ensimmäistä tarkistusta vastaan, mutta olen toisen tarkistuksen puolesta ja myöskin kolmosen puolesta. Miksi kolmosen puolesta? Haluaisin vastata tähän kysymykseen, koska valtuuskunta, joka menee neuvotteluihin, tarvitsee mandaatin siitä, miten neuvotellaan tästä 20 prosentista ja miten tästä pidetään kiinni. Olen oikeastaan samaa mieltä tämän kolmas tarkistuksen kanssa. Erinomaista Portas on samaa mieltä siitä, että hän saa tilaisuuden vielä kerran olla vastaan. Erinomaista. No niin, Inger. Totesin vain, että olen huolestunut, koska yhä enemmän lykätään äh, päätöksiä pienten piirien tehtäväksi. Ja oikeastaan tässä tässä rajoittamaan minun toimintamahdollisuuksiani. Ehdotuksia tehdään ja hyväksyn tai hylätään. Ja minun mielestäni en ole nyt aivan tyytyväinen menettelytapoihin. Äh, no Inge. Ei Inger. Päinvastoin. Nimittäin todellakin voitaisiin toimita äänestys tänäänkin ilman, että otetaan huomioon sitä, että eilis aamun asti yksikään puhemiehistön jäsen tai valiokunnan jäsenkään tietoinen näistä huonoista luvuista tai vääristä luvuista. Siis minä haluan pitäytyä aikatauluun, toimia siten, että no minä kunnioitan, mitä suurimmassa määrin se kuuluu tehtäväänikin. Jokaisen parlamentin orgaanin toimivaltaa. Puhemiehistöllä oli vääriä tietoja. Minun täytyy nyt saada tietää, mikä puhemiehistön kantaa, kun sillä on oikeat tiedot käsissä. Valiokunta ei ollut saanut kaikkia tietoja aikanaan, kun se ilmaisi kantansa, mutta nyt se on saanut uutta tietoa, ja kun se nyt käyttää myös hyväksi puhemiston uutta kantaa. Tällaiset rajat meillä on. Haluaako joku vielä esittää kantansa? No niin, sihteeristö on Mankan kanssa selvittämässä, miten tarkalleen muotoillaan teksti, josta äänestämme se merkitsee sitä, että minä en ota äänestykseen muita tarkistuksia, jotka on valmisteltu, koska me teemme nyt, suoritamme poliittisen äänestyksen. Oikeudellisten tarkistusten sisältö. Ja ne tulevat sitten aikanaan täysistunnossa lisätalousarviossa, niin se tulee seuraavaan valiokuntamme kokoukseen sen jälkeen, kun on käyty sovittelua puhemiehistön kanssa. No niin. Esittelemme ehkä vielä tarvitsee muutaman lisäminuutin. Monsieur rapporteur. Herra esittelijä. Pán predseda, myslím si, že sme sa dohodli. Kiitoksia puheenjohtaja Uskoakseni olemme nyt yhtä mieltä siitä, että voimme hyväksyä asian sellaisena tämän suullisen tarkistuksen pohjalta ja sen valossa, mitä tänään totesimme. Näin saamme mandaatin, jonka valossa voimme mennä keskustelemaan sitä puhemieston kanssa. No niin, ehkä minä luen sen vielä hitaasti uudelleen. Hitaasti. Että osaa ranskaksi, osaa englanniksi. Luen sen hitaasti. Tarkistus on ainoa, joka tulee äänestykseen nyt. Ainoastaan tästä me tänään äänestämme, tästä tarkistuksesta. Ei, ei, ei. Ainoastaan tästä äänestämme tänään. Se ei ole mikään oikeudellinen äänestys. Nyt tämä on odottamaton tilanne ja me olemme tästä keskustelleet ja haluamme keskustella puhemiehistön kanssa. Me kunnioitamme puhemiehistöä. Aina me emme ole kunnioittaneet, mutta se on varmasti haitannut monta kollegaa. No niin, talo, budjettivaliokunta hyväksyy lisävarat puhemiestön pyynnöstä 13,4 miljoonan euron verran. Budjettivaliokunta aikoo rahoittaa nämä uudet tarpeet vastaavilla säästöillä parlamentin talousarviossa – Siksi valiokunta päättää antaa toimeksiannon valiokunnan valtuuskunnalle käydä sovittelua puhemiston kanssa, jotta, jotta täsmennettäisiin tarvittavat toimet huomioida puhemiehistön esitys kuitenkin noudattamalla nykyisiä budjettikuria koskevia määräyksiä. Okei. Okay. No niin. Herra Portas, kysymys vielä. Ajattelutapakysymys. Ensimmäinen kohta, voidaanko sitä äänestää erillisenä, koska olen samaa mieltä menettelytavasta, mutta poliittinen kysymys, haluan siitä erillisen äänestyksen vous avez le droit à... Teillä on oikeus kohta korvata äänestykseen. Herra Haglund. Puheenjohtaja aivan lyhyesti. Tässä viitataan valtuuskuntaan, joka käy neuvotteluja. Siis mikä tämä valtuuskunta on? Öö, oui. Euh, siitä päätetään koordinaattoreiden kesken totta kai. Jokainen ryhmä kantaa huolen siitä, että ne, joilla on riittävä painoarvo, on läsnä, kuten viime kerrallakin. resittelijä. Kiitoksia. Minä haluaisin nyt lukea tätä tekstiä vielä täsmällisemmin, mutta tässä on kaksi ehdotusta luesson englanniksi. Voimistamisesta on 13,4 miljoonaa euroa. Sen tarkoituksena on rahoittaa uusia tarpeita, jotta sama, säästään muualla, jotta noudatetaan budjettineutraaliuden periaatetta ensimmäinen kohta. Sitten toinen asia, sama kuin tarkistus C, päättää antaa toimeksiannon valiokunnan delegaatiolle, joka sitten sovittelu, sovittelee puhemiston kanssa, jotta voidaan selventää, että tarvittavat, tarvittavat keinot, jotta voidaan toimia puhemiston mukaisesti, mukaisesti noudattaen tietysti budjettikurisääntöä, josta parlamentti on sopinut. No, sama juttu. Esittelen sulle vielä paremmalta kuulostaa. No niin. Ensimmäisen kohdan kohdalla äänet puolesta. Kiitos vastaan. Kaksi vastaan tyhjää. Ensimmäinen osa hyväksytty, toinen osa puolesta. Kiitos. Vastaan. Kiitos. Tyhjää hyväksytty. No niin, hyvät kollegat, suuret kiitokset. Tämä on kiperä visainen ongelma ja arkaluontoinenkin. Te olette helpottaneet varmastikin nyt esittelen puheenjohtajan ja valtuuskunnan tehtäviä. Sehän muodostetaan nyt tällä kannanotolla. No niin, kiitos. Rouva Wertman totesi, että hänellä oli kohta, aloitteko ottaa sen esille vain seuraavassa kokouksessa? Se voi ottaa ensi kokouksessakin ja myöllistä. Kiitoksia kovasti. Kokous päättyy.